Ja, guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Und ich begrüße unter dem Tagesordnungspunkt 58 denn das aktuelle. Täällä on nyt neuvoston edustaja Dijsselbloem. Ja on hienoa, että olette paikalla. Ja te saatte kohta kertoa sitten neuvoston päätelmistä koskien vastuuvapautta 2014. Olkaa hyvä. Uh, Madam Chair, ladies and gentlemen, uh, members of... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, varapuheenjohtaja Georgieva, hyvät naiset ja herrat. Minulle on ilo ja kunnia puhua täällä valiokunnan edessä tänään ja kertoa neuvoston suosituksista vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 varanhoitovuodeksi artiklan 9.13 mukaisesti ECOFIN-neuvosto on päättänyt suositella vastuuvapauden myöntämistä komissiolle vuoden 2014 talousarvion osalta, kuten myöskin erillisvirastojen, virastojen ja yhteisyrityksen osalta. Neuvosto näin vahvistaa, että neuvoston mielestä monia seikkoja tulisi seurata, ja niiden toimenpanoa tulisi valvoa unionin eri virastoissa viivettelemättä. Neuvosto vahvistaa, että sekä tulo- että menopuolella tilit ovat olleet äh, luotettavia. Neuvosto haluaa myöskin suojella unionin taloudellisia etuja ja toteaa, että komissio on tällä alalla saanut merkittävää edistystä aikaan. Se kuitenkin huomauttaa, että tiettyjä puutteita esiintyy yhä rahoitusvälineisiin liittyen erityisesti yhteisen hallinnon alalla. 4,4 prosentin virhetaso on valitettava ja on valitettava, että olennainen virhetaso yhä esiintyy kohesio- ja maatalouspolitiikan ja tutkimuspolitiikan alalla, niissä virheitä yhä siis esiintyy. On myöskin paha käsiteltävä asia, että virhetaso ei ole olennaisesti parantunut viime vuosilta. Tämä osoittaa, että olemme vielä kaukana siitä eh, tavoitteesta, että tilintarkastustuomioistuin voisi antaa tarkastuslausuman ilman huomioita. Me haluaisimme kaikilla politiikan aloilla pyrkien vähentämään virhetasoja. Siksi neuvosto vetoaa komission jäsenmaihin, jotta nämä harjoittaisivat enemmän yhteistyötä. Komission ponnistukset ovat olleet eh, hienoja, mutta neuvosto silti korostaa sitä, että meidän täytyy tutkia, miksi virheitä sattuu. Meidän tulee siis neuvoston mielestä harjoittaa parempia tarkastuksia, jotta voisimme havaita virheet ennen kuin ne tuottavat kuluja komissiolle. Tämä pitäisi kuitenkin tehdä kustannustehokkaalla tavalla lisäämättä eri tarkastuskerroksia. Yksinkertainen tarkistusperiaate on neuvoston suosituksissa tämän vuoksi myös mainittu. Tarvitsemme luotettavia tuloksia. Tämän lisäksi komission lisätoimet, kuten esimerkiksi maksujen jäädyttäminen ja keskeyttäminen, ovat sellaisia, että niitä tulisi tiukasti harjoittaa sääntöjen mukaan. Neuvosto myöskin toistaa sen, että on yhä tarve tehdä rahoitusoikaisuja ja takaisinperintöjä tiukasti kuitenkin sääntöjen mukaisesti, jotta voisimme suojella Euroopan unionin talousarviota. Neuvosto tekee huomioon, että monissa maksutapahtumissa, joissa virheitä tapahtuu, komissio, jäsenmaiden viranomaiset ja muut valvontaviranomaiset ovat saaneet kylleksi tietoa korjatakseen ja havaitakseen nämä virheet. Neuvoston suosituksissa on myöskin uusi seikka, joka kappaleessa me viittaamme tarkkaan lukuun, jonka tilintarkastustuomioistuin on laskenut, ja niin näin teemme selkeäksi joka kappaleessa sen, kuinka paljon matalampi virhetaso olisi voinut olla. Tällä avoimuudella me alleviivaamme jäsenmaiden vastuuta. On hienoa myöskin se, että neuvosto vuoden 2016 osalta saa talousarvio päättäjiltä kattavan kertomuksen. Meillä on jo kattava katsaus niiltä aloilta, joissa virhetaso ja riski on tavallista suurempi. Myöskin kattava tieto on myöskin tarve, tarpeen tilintarkastusten osalta. Yksinkertainen tilintarkastus on nyt ensimmäistä kertaa mukana neuvoston suosituksissa ja on mielestämme tärkeää. Neuvoston mielestä analyysi virheisiin liittyen on tarpeen. Me haluamme korostaa eri kulutyyppien, emmekä niinkään hallintotyyppien luokkia ja niissä esiintyviä virhetasoja. Ja kuten teidänkin valiokuntanne on tuonut esiin, yksinkertaistaminen sääntöjen osalta on yhä äärimmäisen tärkeää. Yksinkertaistaminen vähentää hallinnollista taakkaa tuen saajilta ja toimivaltaisilta viranomaisilta, mutta tekee myöskin tehokkaammat ja, ja halvemmat tarkastukset mahdolliseksi. Neuvosto kiittää komission ähm, maksusittomuksen osalta tehtyjä toimia ja pyytää, että komissio jatkuvasti seuraisi olemassa olevien sitoumusten tasoa ja niiden toteutumista oikea-aikaisesti, jotta eri jäsenmaassa voisimme välttää tilanteen, jossa varoja käytetään tarkoitettua vähemmän. Meidän täytyy myöskin tehdä pitkän aikavälin kassavirta-arvioita, jotta voisimme paremmin asettaa sitoumukset ja maksut ja olemassa olevat tarpeet yksin. Mitä tulee tulo-osioon talousarviossa, komission sitoumus vähentää tarkastussykliä on tervetullut. Lopultakin neuvosto pitää hyvänä tilintarkastustuomioistuimen pyrkimystä arvioida Euroopan unionin varojen käyttöä liittyen tuloksellisuuteen. Se tukee tilintarkastustuomioistuimen suositusta siitä, että meidän tulee keskittyä tuloksiin kumppanuusohjelmissa ja hankkeissa, jotta saisimme johdan mukaisen kuvan Euroopan unionin toiminnasta. Neuvosto rohkaisee komissiota tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti tunnistamaan kaikkein parhaan tuloksellisuusjärjestelmän Euroopan unionin talousarvion osalta jäsenmaiden kanssa yhdessä. Parempi tuloksellisuusraportointi tukee ohjelmien tuottavuutta ja tuo esiin sen, kuinka suuresti ne ovat saaneet tavoitteemme toteutettua. Kuitenkin nämä integraatiot eivät voi olla ainut mittapuu politiikallemme. Meidän tulee analysoida tietoja varovasti erityisesti, jos vedämme ennakkotiedoista johtopäätöksiä. Neuvosto mielellään keskustelee Euroopan unionin talousarvion puitteiden parantamisesta ja sen ja siitä, kuinka voimme tuottaa parempaa tulosta talousarvion kautta. Tämä voimme tehdä yksi monivuotoisen syklin puoliväliarvioiden kautta. Eri arviointitapahtumat, asiantuntijoiden kokoukset ja talousarvio arviointi tältä osalta ovat tervetulleita. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on nyt komission varapuheenjohtaja Georgieva paikalla ja teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Komission puolesta esitän kiitokseni, kiitokseni neuvostolle komission vastuuvapauden myöntämisestä, myönteisestä lausunnosta siihen, ottaen huomioon myös se vakava keskustelu, jota neuvostossa, neuvostossa käytiin tänä vuonna vastuuvapauden osalta. Olemme kiitollisia siitä, että tunnustetaan ne ponnistelut, joilla on saatu aikaiseksi taloushallintoon Euroopan unionissa parannuksia. Olemme myös hyvin iloisia siitä tuesta, jota olemme saaneet aloittamallemme työlle talous, suoritusperusteisen talousarvion osaisesti. osalta ymmärrämme, että neuvoston suositukset liittyvät erityisalueisiin, joissa odotukset komission proaktiivisuuden osalta on aivan perustelun korkea, korkeat. Eritoten on korostettu sitä, että keskitytään valvonnan laatuun, ei määrään, vaan parempaan laatuun. Hyvin selkeän viestin saimme tilintarkastustuomioistuimelta tästä asiasta, eli ennakoivat toimet eivät ole, ennaltaehkäiseviä toimia ei vielä käytetä täysimääräisesti. Tässä on niin meillä kuin jäsenvaltioillakin vielä varaa toimia paremmin, eritoten kun ajatellaan ohjeistusta jäsenvaltioiden suuntaan ja mahdollisuutta moninkertaistaa hyviä käytänteitä. Tämä itse asiassa tuli meille tältä valiokunnalta ja tilintarkastustuomioistuimelta, eli meidän pitäisi enemmän ottaa myös menneisyyden opit huomioon, kun suunnittelemme tulevaisuutta. Ja tässä tunnustan myös neuvoston suosituksen kun se painotti sitä merkitystä, joka on erityisen korkean virhetason alueiden korostamisella. Haluaisin kiinnittää huomiota ne siihen, että nyt me olemme täysin arvioineet vuoden 2007-2013 kauden. Ja kun ajatellaan uutta ohjelmointikautta, niin me olemme vielä siinä vaiheessa sen osalta, jossa meillä ei ole riittävästi tietoja siinä määrin kuin aikaisemmalta ohjelmakaudelta on oppia otettu, niin me kyllä pohdimme näitä oppeja, joita sieltä on saatu, ja erityiskiinni, huomiota kiinnitämme työssämme eh, tämän 2016 vuoden aikana siihen, että kun ajatellaan, minkä verran meillä tietoa on nykyohjelmointikaudesta niin, saatavilla, niin, me emme salli sitä, että toistetaan huonoja käytänteitä. Me tunnustamme tarpeen siirtyä kohti kohti yhtenäistettyä tilintarkastusta. Me olemme menossa tänne suuntaan ja kuten te sanoitte valiokunnalle ja kuten tilintarkastustuomioistuinkin on tämän todennut, me olemme ryhtyneet vakavasti jo korjaaviin toimiin silloin, kun tähän on ollut tarvetta. Ja joskus on todella tehty tällaisia nettokorjauksia. Nämä ovat tärkeimpiä välineitä, joita meillä on nyt me neuvoston, parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen sekä komission kesken kokoamme voimamme yhteen, kun ajatellaan suoritusperusteista talousarviota ja tämä on merkittävä asia Lopuksi vielä toteaisin, hyvä puheenjohtaja, että me tulemme huolella analysoimaan neuvoston suositukset, otamme ne hyvin vahvasti huomioon. Me laskemme tässä paljon myös jäsenvaltioiden varaan niin, että ne ovat hyviä kumppaneita ja me haluamme toimia paremmin veronmaksajiemme edut huomioon ottaen. Kiitos. Kiitoksia ja sitten täällä on tilintarkastustuomioistuimesta Lasaro ja edus- esittelijä on kollegamme Labajova, joka saa nyt puheenvuoron. Ole hyvä Martina. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää ministeriä siitä, että hän kertoi näistä neuvoston päätelmistä. Ja vuoden 2014 esittelijänä olen nyt kuullut neuvoston kannasta ja suosituksista, ja ne noudattavat niitä, joita minulla on omassa luonnoksessani. Eli se on tietysti hienoa. Ja pari esimerkkiä. Ensinnäkin suoriteperusteinen budjetti on yhteistä kummallekin asiakirjalle. Ja sitten kun puhutaan siitä, että on riittämättömästi käytetty tietoja, joita komissiolla ja muilla tahoilla on käytössään, jotta voitaisiin oikaista suuri osa virheistä. Ja sitten kun halutaan parantaa valvontaa valtioissa ja kun toimitetaan luotettavia ja oikea-aikaisia tietoja. Eli kiitoksia. Meillä on yhteisiä näkemyksiä, mutta meidän täytyy kuitenkin löytää myös ratkaisuja näihin kysymyksiin. Eli ei riitä se, että ne mainitaan, vaan täytyy löytää ratkaisuja. Eli neljä kysymystä teille. Haluaisin kuulla kantanne. Ja ehkä yhdessä voimme miettiä, mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä. Ensinnäkin tämä virhetaso ja jäsenvaltioiden vastuu, joka jo tuli esille. Eli kysyisin, miten voidaan vahvistaa vastuullisuuden tunnetta jäsenvaltioissa? Esimerkiksi onko Alankomaat, val, Alankomaat puheenjohtajavaltiona valmis käsittelemään tätä ministeritasolla. Sen lisäksi, että on näin viranomaisten tekemät pakolliset ilmoitukset. Ja toinen kysymys. Yhteistyö jäsenvaltioiden, viranomaisten ja EUn toimielinten välillä. Kuten tiedätte, valiokuntamme yritti tehdä jäsenvaltiosta vastuullisempia ja yritimme järjestää kansallisten parlamenttien kanssa kuulemisen viime marraskuussa. Kahdeksan jäsenvaltiota oli otettu esille tilintarkastustuomioistuimessa ja näiden varaumien pohjalta, joita komission vuosikertomuksessa oli. Ja sitten alamme maantieteellisen tasapainon ja haluamme, että on parhaiden käytänteiden vaihtoa. Sehän on tärkeää, että voimme keskustella kansallisten parlamenttien kanssa. Mutta jäsenvaltioiden reaktio ei ollut kovin innokas. Eli ehkä yhdessä teidän kanssanne voisimme miettiä tätä, koska täytyy tietysti sanoa, että kansalliset hallitukset näissä maissa totesivat, että artikla 319 perussopimuksesta ei tarjoa mahdollisuutta sille, että hallitukset olisivat mukana tällaisissa kokouksissa. Mutta omalta kannaltani, niin kuin kaikissa oikeusjärjestelmissä, on periaatteita, jotka ovat näiden täsmällisten sanamuoten yläpuolella, eli niitä ei tarvitse ihan tiukkaan tulkita. Perussopimuksissa on myöskin artikloita, joissa puhutaan yhteistyöstä, kuten 317 ja artikla 59 liittyen varainhoitoasetukseen. Siinähän on sanottu, että komissio ja jäsenvaltiot noudattavat hyvän varainhoidon periaatetta, avoimuutta ja syrjimättömyyttä ja varmistavat sen, että EUn toiminta on näkyvää silloin, kun se hallinnoi EUn varoja. Eli ehkä ette tiedä, miksi neuvoston jäsenvaltiot ovat näin tiukalla oikeudellisella kannalla. Mikä on teidän kantanne tähän asiaan? Sitten se, että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot eivät ole luotettavia. Tämähän on edellisen vastuuvapausmenettelyn päätelmiä. Eli kun nämä tiedot eivät ole luotettavia, se on edelleen haaste meille. Eli yli kolme neljäsosaa vuonna 2014 menoista. Niiden osalta komissio teki arvion tietojen pohjalta, joita oli saatu kansallisilta viranomaisilta. Ja tässä on aika suuria haasteita, mitä tulee jäsenvaltioiden toimittamien tietojen luotettavuuteen. Eli miten neuvosto voisi ratkaista tämän ongelman? Ja lopuksi vielä yksi selitys, jonka tarvitsemme, koska kun valmisteltiin neuvoston suosituksia vuonna 2014 vastuuvapauden osalta, niin mainittiin, että parlamentin varaumia oli tullut Ruotsista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Tanskasta ja Alankomaista. Eli voisitko kertoa, mitä tämä menettely merkitsee? Eli haluaisimme tähän vain selityksen. Eli, ja kiitoksia, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. No, teidän työnnehän päättyy muutama kuukauden kuluttua, mutta me jatkamme työtä. Eli edistystä ei ole tapahtunut riittävästi ja se alkaa huolestuttaa meitä. Ja te olette myöskin euroryhmän puheenjohtaja. Jos asia nyt etenee nopeasti budjetin osalta, niin täytyy kyllä sanoa, että alkaa hiukan paniikki nousta. Eli nyt voitte vastata sitten esittelijän kysymyksiin, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, olette aivan oikeassa minä olen kyllä valmis tänne jäämään. Ehkä tässä nyt ei kuitenkaan ole oikea hetki siitä keskustella. Pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman paljon ku- tulevina kuukausina edistystä. Aivan aluksi ensimmäinen kysymys. Edustaja Labajovalta toivottavasti suurin piirtein oikein äänsin nimenne Labajova minä parannan ääntämystäni. Minä vain harjoittelin tätä. Ensimmäinen kysymys siis koski virhetasoa ja jäsenmaiden vastuuta ja sitä, kuinka kansalliset ilmoitukset usein, jotka poliittisella tasolla allekirjoitetaan, voisivat olla osa tätä työtä. Kuten tiedätte, uusi varanhoitoasetus, joka astui vuonna 2013 voimaan, toi tärkeitä muutoksia toimeen talousarvion toimeenpanoon jaettuun vastuuseen. Ja yksi näistä on se, että jäsenmaat ovat jaetusta hallinnosta vastuussa ja tarjoavat äh, ilmoituksen toimistaan komissiolle. Ja muistakin toimista voivat vapaaehtoisesti näin tehdä, jos poliittisella tasolla siitä on sovittu kansallisen tason ilmoitukset. Tässä työssä valiokunta on ollut erittäin aktiivinen tietojen mukaan. Ne saatuan komissio on keskittänyt työt työryhmiin ja pyrkinyt saamaan aikaan hyödyllisiä julkisen vastuun välineitä. Kuitenkin vain muutama jäsenmaa tällaisia ilmoituksia on ministeritasolla tehnyt, kuten tiedätte mukaan lukien myöskin äh, rahastokohtaiset virhetasoilmoitukset. Ja vaikkapa tämä ei ole pakollista, eräät jäsenmaat ovat äh, vuotuisen yhteenvetonsa tehneet myöskin julkiseksi. Me rohkaisemme tähän, vastuullisuus on kasvanut, mutta rohkaisisin kollegojani seuraamaan esimerkkiämme. Mitä tulee uusiin hallinnointi on hyvin tärkeää, se, että komissio kaikki nämä saa ne ja voi analysoida näissä ilmoituksissa olevat tiedot, myöskin tilintarkastuksia koskevat tiedot. Toisen kysymykseen liittyen koskien näitä kansallisten parlamenttien saamia kutsuja. Toivon, että minä voisin tehdä päätöksiä kansallisten parlamenttien kohdalla, mutta periaatteisella tasolla tietenkin on hyvä asia, että minä en näin voi tehdä. Ymmärrän oikeudellisen argumentin, oikeudelliset syyt sille, miksi sanotaan, että me emme ole osa tätä menettelyä. Mutta tulevaisuudessa mielestäni olisi hyvä tarkastella tapoja, kuten te olette jo todenneet, tehdä yhteistyötä jakaa tietoa, tarkastella mitä kansallisella tasolla voitaisiin tehdä vastuullisuuden kasvattamiseksi ja mikä tämän prosessin lopputulos voisi olla. Minulla ei mitään virallista roolia tässä työssä ole, mutta Mielestäni yhteistyö kansallisten parlamentin kanssa olisi erittäin hyödyllistä. Kolmas kysymys koski sitten, minulla oli tässä jonkinlainen muistiinpano. Tämä liittyy jäsenmaiden tarjoavan tiedon luotettavuuteen. Kyseessä on siis se, että tietoja ei ole kovinkaan korkealaatuista, mitä neuvosto voisi tehdä. Ensinnäkin voisimme pyytää kansalliselta valvonnalta korkeampaa laatua. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Voisimme myöskin tuoda julkisuuteen sen medioissa, mitä kansallisella tasolla tapahtuu. Tämä voisi olla melkoisen vahva ajava tekijä. Näin Jäsenmaat voisivat tilintarkastusten vuotuiset yhteenvedot julkaista mieluummin. Eräät maat, kuten sanoin, tekevät näin jo. Ja komissio voisi ajaa asioita vielä eteenpäin, kun heillä on, kuten sanoin, nämä syvälliset analyysitiedot sitten parlamentteihin liittyen. Eräissä parlamenteissa tietääkseni on periaate, jonka mukaan ministeri tekee töitä parlamentin antaman mandaatin puitteissa, eikä tätä mandaattia määritellä etukäteen. Kuitenkin kaikki tämän tyyppiset rajoitukset purettiin ennen kuin me ryhdymme työhömme, joten kaikki ministerit pääsivät töihin näiden suositusten pariin. Kaikki parlamenttien asettamat rajoitukset siis purettiin ja ne eivät vaikuttaneet meidän työhömme. Ne kuitenkin saattavat olla tietyissä kansallisissa parlamenteissa osa menettelyä. Kiitos. Martina, bitte. Kiitos te Martina. Kiitoksia. Minulla on vain kaksi huomiota, jos sopii. Ensinnäkin, ensimmäinen kysymys liittyy ministeritason näkemykseen tässä. Pyysin teidän henkilökohtaista että tähän kenties myöhemmin vastaatte siihen. Tiedän, mikä prosessi on, tiedän, että mitä siellä oletetaan tehtävä ja näin, mutta pyysin teidän henkilökohtaista näkemystänne. Te puhuitte parlamentin edustajista, mutta me kutsuimme myös pysyvien edustustojen, edustustojen edustajat tänne, eli siis hallitusten edustajat. Tämä oli minun täy- tärkein pointtini tässä. Ja vastaus oli, että yhtä vastaus näiltä tahoilta oli yhtä innokas kuin parlamentin puoleltakin. Joten tähän toisenkin seikka haluaisin vielä näkemyksen. Personal opinion, even though I'm here as a Ecofin, um, so I... Henkilökohtainen näkemykseni, vaikka olen nyt tässä Ecofinin puheenjohtajana paikalla, mutta neuvoston näkemys. No, kenties tiedätte, että Alankomaiden kanta on pitkään ollut jo se, että meillä pitäisi olla kansalliset ilmoitukset, ministerien allekirjoittaminen, niin että lisätään vastuullisuutta poliittisella tasolla sen osalta, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. No, tämä mekanismi mielestäni varmaan toimii, mutta kuten sanoin, näiden uusien sopimusten osalta, jotka alkoivat siis 2013, siinä voidaan päästä eteenpäin. Tietysti tulevaisuudessa saavutetaan enemmän. Sitten pysyvät edustustot. En tiennyt, että ne oli kutsuttu paikalle. En tiedä, mitä lisäarvoa tämä voisi tuoda. Ymmärrän, että vain tietyt pysyvät edustustot kutsuttiin. Ja ne tietysti työskentelevät neuvostolla ja neuvosto on jo osa, koska minäkin olen täällä osa tätä menettelyä teille, teidän osaltanne niin, että te voitte sitten tehdä omat johtopäätöksenne, joten argumenttina voidaan todeta, että te voitte puhua minulle niin puhuttu neuvostolle meidän neuvoston näkemyksistä ja velvoitteista. Enkä usko, että mitään lisäarvoa tulisi, jos pysyvän edustuston edustajatkin kutsutte paikalle. Tekninen kysymys näistä suosituksista. Te puhuitte varainhoitoasennuksesta ja siellä on puhuttu kymmenestä toimielimestä, mutta te olette puhuneet vain yhdestä, eli komissiosta. Ja te olette sitten maininneet sivulausessa myöskin parlamentin, eli meidät mainitaan, mikä on tietysti ihan hyvä mielestäni. Mutta entäs sitten ulkosuhdehallinto tai tuomioistuin tai tu- tilintarkastustuomioistuin? Meillä on siis yhteensä kymmenen toimielintä ja niistä ette sanonut mitään. Te olette tehneet suosituksia parlamentille ja varanhoitoasetuskin on hyvin epäselvä. Eli täytyykö sitä vielä työstää? Olen käsittänyt perussopimusten mukaan, että meillä on yksi menettely, joka koskee koko Euroopan unionin talousarviota mukaan lukien kaikki toimielimet. Käsitän, että historiallisesti tästä asiasta on ollut hiukan väittely, ehkä historiallisesti on väärä sana. Erät ihmiset ovat sitä mieltä, että tämä väittely on yhä avoin. Siis eri mielisyyttä on esiintynyt, mutta perussopimuksen mukaan yksi menettely koskee koko Euroopan unionia kaikkia toimielimiä ja meillä on sen mukaan myöskin yksi vastuuvapausmenettely. Eli on hiukan pettymys, että teette työnne vain puoliksi. Jos katsotte, että ainoastaan komissio antaa vastuuvapauden, niin entä sitten nämä yhdeksän muuta, jotka on mainittu varainhoitoasetuksessa? Ja tämä olisi elegantti tapa myöskin ratkaista tämä kiista. Eli että voisitte ehkä mainita nämä muutkin, sekin ehkä riittäisi. Ja sitten voisitte antaa näitä suosituksia. Ettekö katso, että mitä tulee tähän vastuullisuuteen, koska mehän emme voi hyväksyä sitä, että ainoastaan yksi toimielin saa vastuun ja yhdeksän muuta eivät. Eli jos haluamme tarkastella varainhoitoasetusta, ja demokratian takia näin pitää tehdä, niin silloin neuvoston velvollisuus on sanoa myöskin yhdeksästä muusta jotain. Mutta tässähän on nyt valtava aukko, kun ajatellaan nyt tätä vastuullisuuskysymystä. Teidän täytyy ymmärtää, että meidän suosituksemme perustuvat tilintarkastustuomioistuimen työhön ja sehän kattaa koko EUn talousarvion, joten emme anna vastuuvapautta yhdelle toimielimelle. Me annamme suosituksia Euroopan parlamentille ja Euroopan parlamentti sitten päättää komission vastuuvapaudesta. Tämä pitää sisällään kaikki toimielimet. Me emme kirjoita 90 eri kappaletta kaikista toimielimistä, mutta ymmärrän, että tätä keskustelua on kyllä käyty jo pitempäänkin. Kun sanoitte, että haluaisitte jättää tämän keskustelun nyt jo menneisyyteen, suhtaudun tähän avoimesti, mutta meidän täytyy sitten löytää hyvä hetki keskustella siitä, miten tästä voidaan päättää Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. En sano, että tämä mitenkään helposti voidaan ratkaista, koska tämähän juontaa juurensa jo paljonkin tuonne taaksepäin historiassa, mutta olisin valmis kyllä jättämään tämän kiistan taaksemme. Mutta tämä ei neuvoston suosituksia tällä erää muuta mitenkään. Kiitoksia tästä selvityksestä. Ensimmäisenä Sarvamaa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ecofinin puheenjohtajaa tästä alustuksesta. Mutta pari ikävää kysymystä minulla kyllä on. Haluaisin esittelijää auttaa. Hän kysyi siitä, miten tämä jäsenvaltioiden vastuukysymys voidaan ottaa esille, ja sitten jäsenvaltioiden toimittamien tietojen luotettavuus on kyseenalainen. En nyt ole ihan tyytyväinen, vaikka tiedän kyllä, että teillä on hyvää tahtoa, mutta en ole ihan tyytyväinen sen suhteen, kuinka pitkälle ne menevät. Ja yksi esimerkki, joka on ihan erilainen, tämä on vähän niin kuin pariskunta, joka on ollut naimisissa, no kauanko EU nyt on ollut olemassa, no sanotaan, että 60 vuotta. Ja heillä on paljon ongelmia ja pitäisi mennä terapiaan. Mutta vaikka he menevätkin, niin se ei oikeastaan auta, jos he eivät halua paljastaa kaikkein intiimimpiä ongelmia, joita heillä on. En nyt tässä mene yksityiskohtiin, mutta joka tapauksessa, eli tämä oli pointtini. Ja minulle tämä ongelma, itse olen ollut täällä vasta neljä, vuonna, neljä vuotta, mutta ongelma tänä aikana on ollut ja on edelleen, enkä usko, että sitä nyt äh, ratkaistaan, vaikka minut valittaisiin tänne kuinka monta kertaa uudestaan. Eli jos meillä ei ole kunnolla avointa näkemystä siitä, miten jäsenvaltiot hoitavat näitä varoja, joita heille osoitetaan, niin silloin emme koskaan pysty ratkaisemaan suurinta ongelmaa. Ja mielestäni tämä nyt liittyy koko EUn perintöön. No, minulla on talousarvion valvonta, aivot, eli tämä on minun näkökulmani, mutta tämä on nyt kysymys, joka liittyy koko EUn olemassaoloon. Jos me emme todella haluaa olla avoimia näissä kysymyksissä ja että neuvosto olisi tasavertainen partteri. niin ajatelkaa tätä pariskuntaa. Se täytyy kertoa 14, jotta saadaan 28, eli 14 eri pariskuntaa. Eli tämä on hyvin monimutkainen kuva, mutta jos me emme todella halua avata kirjoja, ja puhun nyt näistä maakohtaisista tiedoista, ja tiedoista, joita voisimme saada, ja siitä, miten näitä tietoja hoidetaan ja sitä, että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot todellakin pitävät paikkansa. Ja lopuksi vielä mikrofoni. Please come to an end. Thank you. Mm-hmm. Okay. Yeah, yeah. Thank you. Kiitoksia sitten seuraavaksi De Jong. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa tietysti maanmiehelleni Dijsselbloomille. Minulla on samantyyppisiä kysymyksiä. Eli tämä vastuvapausmenettely on sellainen, että jäsenvaltioissa nämä vakavat virheet ovat lisääntyneet viime vuosina. Ja sitten meidän täytyy miettiä, miten neuvostossa toimitaan. Puhutteko toisillenne ja sanotte, että meillä on näitä sääntöjä ollut. Eihän nyt voi olla niin, että tämä nyt olisi vuosien varrella tullut vaikeammaksi noudattaa. Eli mistä te puhutte oikein keskenänne? Ja sitten tulee näitä suosituksia. Komissio haluaa viitata niihin, mutta jäsenvaltiot ovat se, joiden täytyy toteuttaa nämä toimet ja noudattaa sääntöjä. Ja tilintarkastustuomioistuin on myöskin viitannut tähän. Ja sitten tämä vastuukysymys. No meillä tässä on kaksi metodia. Tämä nyt ei ole helppo tilanne, mutta meidän täytyy epämuodollisesti käsitellä näitä asioita ensin täällä keskenämme ja käsittää nyt paremmin, miten asiat toimivat. Ja tähän keskusteluun on kutsuttu suurlähettiläitä monista jäsenvaltiosta. Jotkut sanovat, että siitä ei ole mitään hyötyä, mutta totta kai siitä on hyötyä, koska näin saamme paremman käsityksen siitä, mitä on tapahtunut, miksi ollaan tässä tilanteessa tietyissä jäsenvaltioissa. Ja vaihtoehto on se, että tämä vastuu on paljon avoimempi. Eli että muodollisesti tehdään jotain parlamentin kanssa ja sitten jäsenvaltiossa täytyy nyt ymmärtää paremmin tätä vastuukysymystä. Alankomaan tämä on ymmärretty, mutta ei välttämättä kaikessa. Eli miten puheenjohtajavaltio voi painostaa muita jäsenvaltioita, jotta lisätään joko epämuodollista yhteistyötä parlamentin kanssa esimerkiksi. Ja sitten vielä virastoista. Parlamentissa on käsitelty näitä yksittäisiä virastoja, mutta myöskin kokonaisuudessaan hyväksytään mietintö kaikista virastoista yhteensä. Eli kun katsotaan neuvoston suosituksia, niin ikävä kyllä ne virastoista ei ole paljon tietoa. Voisivatko he olla tehokkaampia? Onko komissio toiminut oikein, mitä tulee henkilöstön siirroksiin ja niin edelleen? Eli tätä keskustelua pitäisi vielä jatkaa. Kollegi Staas für die Grünen, bitte. Sitten Staas vihreistä. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja, ministeri. Kollegat jo puhuivatkin siitä, että tässä on tätä jaettua vastuuta. Kaksi kolmasosaa budjetistahan on mukana tässä jaetussa vastuussa. Eli jäsenvaltiot hallinnon tasolla pelaavat, ovat hyvin keskeisessä roolissa. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta kuitenkin näkee, että tietyillä aloilla virheiden määrä on lisääntynyt. Eli voisitko kertoa, mikä nyt on tilanne yleisesti ottaen? Ja onko neuvostelussa keskustellut myöskin niistä maista, joiden osalta on havaittu erityisen paljon näitä virheitä? Eli mitä konkreettisesti tehdään, jotta jäsenvaltioiden hallinto saataisiin vähän paremmalle tasolle näissä vastuukysymyksissä. Ja sitten tämä tulopuoli. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentissa on intensiivisesti keskusteltu verovarojen tehokkaasta käytöstä. Ja EUn budjettihan riippuu siitä, kuinka paljon verotuloja saadaan jäsenvaltioista. Eli kysymys neuvostolle mitä mieltä neuvosto on komission tekemästä työstä, mitä tulee aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronvälttelyyn? Tämähän on keskustelu, jota käsitellään vielä monissa muissakin valiokunnissa, mutta katsooko neuvosto, että komissio on tehnyt riittävästi varmistaakseen, että verot sitten kerätään tehokkaasti ja vielä kaikilta verovelvollisilta? Modelle natürlich eingeschlossen. No niin, hollantilainen mallihan tietysti osa tätä. Ja sitten vielä Pirinski. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, olemme yhtä mieltä siitä, että komission rooli on tähdellinen EU-talousarvion jouhevan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden asianmukaisen toiminnan kannalta, mutta tässä jäsenvaltioilla on suurimpana rahojen käyttäjänä tähdellinen rooli. Nyt kun jätämme valmistelun tekstin ulkopuolelle tässä, niin onko teidän mielestänne tässä valiokunnassa vallalla sellainen näkemys, että neuvosto ottaa nyt vähän etämatkaa näihin suosituksiin nähden? Ja ajatteletteko niin, että jo, rouva Labajovaan kommentti jäsenvaltioiden roolista ja esityksestä siinä, miten talousarviota pannaan täytäntöön. Onko, te sanoitte, että pysyvän edustuston edustajille ei ole mitään lisäarvoa tässä enää, koska nyt ollaan selkeästi lama-ajassa – taantumassa ja talouskurin alla eletään, niin suuri yleisö on hyvin huolissaan siitä, millä tavalla itse asiassa yhteisen talousarviota, unionin talousarviota laitetaan täytäntöön. Ja minun mielestäni tässä ei nyt olla oikealla tiellä sen osalta, mitä komissio ajattelee, jos ei olla tietoisia siitä, että tämän täytyy olla yhteinen ponnistelu täytyy toimia asetusten mukaisesti ja meillä on tulo, tulo, tulosperusteinen talousarvio ja se täytyy asianmukaisesti panna täytäntöön, jotta se olisi järkevää, jotta siinä olisi jotain mieltä. Ja ehkä tältä salista nyt neuvostolle on pieni viesti lähetettävissä. Kenties teette siellä parin kuukauden kuluttua henkilökohtaisesti enää ole, mutta neuvosto toivon mukaan, ol, toivon mukaan on. Olisitte asianmukaisesti mukana niin, että tämä talousarvio todella toimisi hyvin. Neuvoston edustajille. Täällä on vielä pari puhujaa, mutta voisitte nyt vastata näihin kysymyksiin ensin. Um, let me first... Aivan aluksi haluaisin sanoa, että uskon vahvasti siihen, että avoimuus tulee meitä auttamaan. neuvoston maana meidän täytyy arvioida nykyistä kehitystä alalla ja nykyistä varanhoitoasetusta vuodesta 2013 lähtien. Yhä on parannettavaa tälläkin hetkellä. En usko, että meidän pitää kuitenkaan olla epätoivoisia. En usko, että avoimuus on ainut tapa päästä eteenpäin. Hyvin paljon voimme parantaa myöskin esimerkiksi tarkistusten laatua kasvattamalla, tiedon laatua parantamalla. Komissio tässä yhteydessä auttaa ja pyrkii ohjaamaan kansallisia viranomaisia, jotta nämä voisivat paremmin työnsä täyttää. Monilla aloilla siis voimme edistystä saada aikaan samalla kun taistelemme avoimuuden puolesta. Näin meidän tulee tehdä. Minä näen tämän myöskin yhteisenä ponnistuksena. En usko, että neuvosto mitenkään pitää muita loitolla tai sanoo, että tämä ei ole meidän ongelmamme. Tietenkin eräät jäsenmaat ovat innokkaampia etenemään kuin toiset, mutta me pyrimme kannustamaan kaikkia parhaamme mukaan puheenjohtajuuskautemme aikana. Meillä on kuitenkin erityisongelmia, erityisosasia talousarvioissa ja tiettyjä alueita ja maita, jotka ovat erityisluontoisia ja tämä täytyy ottaa huomioon. Siksi pyysimme, että komissio tekisi kertomuksen, jossa meillä olisi syvällisempää analyysiä olemassa olevasta tiedosta ja he tulevat tämän meille tarjoamaan tämän vuoden loppuun mennessä. Ja sitten edustaja Töyhä asetti kysymyksen liittyen veronkiertoon. Aina minä tämän kysymyksen kuulen parlamentissa, en odottanut sitä tässä valiokunnassa, kun tämä käsittelee Euroopan unionin talousarviota, mutta ehkäpä vastaan joka tapauksessa kun me taistelemme veronkiertoja vastaan, yleensä puhumme yritysverotuksesta ja sen tapaisesta, joten yritän nyt ymmärtää, mikä tässä yhteys oli. Erityisesti, koska te kuiskusitte jotakin Alankomaiden verotukseen liittyen minulle, joten yritän nyt ymmärtää, mikä yhteys on Alankomaiden verotuksella ja Euroopan unionin talousarviolla. Sure. Kommentti ilman mikrofonia. Kyllä me pyrimme, kuten tiedätte, veronkiertoa vastustamaan yleisesti ottaen. Meillä on paljon työtä käynnissä ja ALV-veropetoksiin liittyen komissio teki aloitteen maaliskuussa. Me keskustelemme sitä puheenjohtajuuskautemme aikana ja pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman paljon edistystä. Uskon vahvasti, että kritiikki, jota olemme saaneet, on perusteltua. Voimme kyllä sen kanssa elää, mutta jos menneisyydessä me olimme osa ongelmaa, me haluamme tulevaisuudessa olla osa ratkaisua. Ainut tapa luoda ratkaisu on se, että meillä on tiukkaa lainsäädäntöä, kansainväliset standardit ja mahdollisimman nopeasti. Haluaisimme, että me olisimme ensimmäinen taho, joka noudattaa uusia kansainvälisiä standardeja. Tästä ei ole epäilystäkään. Tämä on tapa eteenpäin verotuksen alalla myöskin ALV-veropetosten osalta on hyvin paljon parantamisen määrää. Me menetämme erittäin paljon tuloja ALV-petosten vuoksi ja komissio on aikaisemmin jo käsitellyt asiaa. He tekevät aloitteen uskoakseni sen tiimoilta maaliskuussa. Seuraavaksi Stihovski, kaksi minuuttia. Vážení za tuto diskusi. Kiitoksia hyvät kollegat tästä keskustelusta ja kiitos ministeri siitä, että tulitte paikalle. Kiitokset myös teille, Rova komission jäsen. Minustakin tuntuu, että tämä keskustelu on ikään kuin ne keskustelut, joita avioparit käyvät keskenään. Siinä mielessä, että kun odottaa omaa puheenvuoroansa, niin siinäpä päättää vähän purra kieltänsä kun kuulee tiettyjä vastauksia, niin yrittää olla sanomatta tiettyjä asioita, kun tässä ympärilleen katselee. Teidän vastauksen ovat hyvin muodollisia ja yleisiä. Minä toivoin, että jos täällä paikalla nyt on Alankomaiden ministeri, niin hän olisi joku, joka niin kuin jalkapallossa yrittää saada pallon maaliin. Edellinen puheenjohtajavaltio lupaili paljon, mutta ei saanut mitään aikaiseksi. Luxemburgin puheenjohtajuusvaltio oli jo vähän parempi, mutta nyt Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella minä olen kuullut aivan liian paljon hyvin yleisiä vastauksia. Minä toivoisin, että että Alankomaat pysyisi puheenjohtajavaltiona myös syksyllä, mutta vain sillä ehdolla, että se yrittää todella muuttaa jotain. No 2007-2013 kaudella virhetaso oli erittäin korkea. Viime vuonna Rovan Gressle vastuuvapausesittelijänä puhui hyvin pitkästä virheluettelosta ja hän aina vain toisti kysymyksen vastuullisuudesta, vaati sitä niin jäsenvaltioilta kuin komissioltakin. Ja minä nyt haluaisin tietää, mitä johtopäätöksiä tästä tehtiin. tehtiinkö kenestäkään nyt vastuullista ja mitä me voimme tehdä, jotta vältettäisiin jälleen näitä samoja virheitä? Sitten vaan. Äh, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Luin juuri näitä Koreperin suosituksia koskien neuvoston suositusluonnoksia. Ja suosituksiin on liitetty brittihallituksen lausunto ja myöskin Ruotsin hallituksen lausunto. Ja tämä on hiukan hämmentävää, koska Ruotsin ja Britannian hallitukset kritisoivat muita jäsenvaltioita tai itseäänkin, koska tässä on todettu, että jäsenvaltiot itse voisivat yksinkertaistaa monimutkaisia sääntöjä. Ja myöskin tässä todetaan, että jäsenvaltiot voisivat julkistaa kattavia neuvontoja, neuvoja, jotta osataan oikein tulkita näitä vaatimuksia, ja että virhetaso olisi voinut olla alhaisempi, jos jäsenvaltiot käyttäisivät paremmin tietoja, joita heillä on käytössään. Eli tämä oli hiukan hämmentävää. En tiedä, ovatko Iso-Britannia ja Ruotsi vastustaneet tätä vai ovatko he vain puhuneet vastuuvapauteen liittyvistä huolenaiheistaan? Kollegi Novakov, bitte Sitten Novakov. Thank you, Chair. Dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tiedän, että enemmän tai myöhemmin talousarviosta puhuttaessa päädytään avioliitto- ja yksinkertaisiin lompakkokysymyksiin. Vaikka minulla ei hirvittäin paljon kokemusta, en haluaisi haluaisin nyt puhua tästä avioliittovertauksesta. Avioliitossa on luottamus kaikkein tärkeintä, ja kun on näin paljon kumppaneita kun 28, luottamus on vielä tärkeämpää. Tällä hetkellä 80 prosenttia talousarviosta toimeenpannaan jäsenmaissa rakennerahastojen kautta ja tällä hetkellä talousarvio on ikään kuin panttivankina poliittisista syistä jäsenmaissa, sillä talousarvio riippuu jäsenmaiden maksuosuuksista. Eli minulla on kysymys teille. Mitä mieltä te olette siitä, että voisimme uudelleen avata keskustelun siitä, että BKT-maksuosuuksien osuutta ALV ja tulli maksuosuuksien osuutta laskettaisiin ja hankittaisiin enemmän todellisia omia varoja niin, että talousarvio olisi riippumattomampi Euroopan unionissa ja läpinäkyvämpiä. kuinka tämä läpinäkyvyys Amsterdamin sopimuksen valossa mielestänne toteutuu. Ja entä sitten yksinkertaistaminen ja äm, tuloksellisuuteen perustuva talousarvon laatiminen? Kiitoksia. Miten Ajalla Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää teille kysymyksen, arvoisa neuvoston edustaja. Me olemme kuulleet tämän neuvostolta ja se on jo sanonut sen, että se on yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa on Euroopan unionissa suoriteperusteinen talousarvio. Me tuemme tässä mielessä varapuheenjohtaja, mutta samanaikaisesti olemme sitä mieltä, että tällainen suoriteperusteinen talousarvio ei ratkaise kaikkia ongelmia, vaan nimenomaan se vaatii sen, että täytyy miettiä, millä eh, mitataan näitä tuloksia ja haluaisinkin kysyä teiltä, onko Alankomaissa käytössä tällainen suoriteperusteinen talousarvio ja minkälaista kokemusta teillä on tästä ja jos te pidätte siitä, niin oletteko, tai jos, olet, jos teillä on se, niin oletteko sitä mieltä, että meidän täytyy vielä työstää tätä asiaa paljon? Sitten haluaisin vielä ministeriltä kysyä, että onko teidän mielestänne tällainen takuu, tällainen takuu ennakko ehty, ehto mille tahansa asialle, mille tahansa maalle, niin kuin omassa maassani, jossa aluetason ministerit eivät voi toimia ollenkaan samalla tavalla kuin federatiiviset ministerit. Onko omassa maassanne käynyt niin, että joskus talousarvioministerille on talousarvioministeri on antanut takuut, mutta sitten loppujen lopuksi on huomattu, että ongelmia kuitenkin on pelkällä allekirjoituksella tässä ei pelkästään selvitä, kuinka monet talousministerit ovat joutuneet eroamaan, kun huomataan, että se mitä he ovat allekirjoittaneet ei ole ollutkaan totta. Haluaisinpa siis kysyä teiltä, onko tämä hyvä takuu kaiken ratkaisemiseksi vai onko tämä vain yksi paperi lisää muiden joukossa? Jotkut voivat sen hoitaa hyvin ja toisissa, toisissa se ei ollenkaan toimi ministerin allekirjoittama paperi ei ratkaise mitään, varsinkaan kun nämä ministerit eivät edes joudu eroamaan, jos he ovat väärin, vääränlaisen paperin allekirjoittaneet. Äh, Voisitko kertoa, mitä tapahtuu neuvoston asiakirjalle? Siellä on paljon näitä asiakirjoja. Laitetaanko tämä vain siihen pinon päälle vai tekeekö neuvosto yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tämä asiakirja voidaan myöskin käytännössä toteuttaa? Kiitos vastauksesta. Thank you, thank you for your... Kiitoksia, kiitoksia kysymyksistänne. Uskoakseni edustaja Jaskowski sanoi, että minä annan hyvin yleisluontoisia vastauksia, mutta sitten hän hyvin yleisen kysymyksen minulle asetti. No, tällaisella kysymyksellä saa juuri tämän tyyppisen vastauksen. Eli te periaatteessa kysyitte, mitä teette virheiden torjumiseksi, ja minä jo sanoin, että tämä on yhteinen ponnistus neuvoston, komission, tilintarkastustuomioistuimen ja hyvin paljon jäsenmaiden hartioilla. Älkää nyt ymmärräkö väärin, minä puhun kaikkien jäsenmaiden puolesta, mutta silti olen sitä mieltä, että tämä on hyvin suuresti jäsenmaiden vastuulla. Niiden vastuulla on näyttää, miten ne tekevät ja kuinka ne parantavat toimintaansa. Jos katsotaan kuinka monia virheitä oltaisiin voitu välttää, jos tarkastusten laatu olisi ollut korkeampi tai jos niiden pohjalla olisi tieto olisi ollut parempaa. Olisimme monessa tapauksessa virhetasoa voineet leikata puoleen. Meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia toimia paremmin ja tämä ennen kaikkea riippuu jäsenmaista. Komissio tekee paljon siellä, missä voi parantaa toimintaa jäsenmaiden kanssa yhdessä. Sitten edustaja Fon tiedusteli Ruotsin edustuneen kuningaskuntaan liittyen. Kuten tiedätte, kolme jäsenmaata äänesti suositusta vastaan, Alankomaat mukaan lukien. Kaksi niistä antoi erityisen lausunnon, jossa oli äänestysselitys siitä, miksi et äänestivät vasta- äänestivät vastaan. Alankomaat äh, olivat puheenjohtaja ja toisekseen olivat sitä mieltä, että suositukset olivat tänä vuonna hyvin paljon meidän toivoidemme mukaisia. Miksiköhän tämä nyt on näin? Eli meistä tuntuu, että me emme mitään lisätoimuksia enää halunneet esittää. Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta halusivat ilmaista eri huolensa ja siksi he näin toimivat. Sitten edustaja Novakov tiedusteli tulopuolesta ja viittasi omien varojen kysymyksiin. Se on hyvin tärkeä ja hyvin kiireellinen työ. Odotan suurella mielenkiinnolla Mario Montin johtamaa omia varoja käsittelevää työryhmää sen tuloksia. Mario Monti oli kokouksessa kanssamme hiljattain ja pyysi laajempaa mandaattia työlleen. Me olimme sitä mieltä, että hän voisi tällaisen saada. Hän on saanut oman mandaattinsa puitteissa kaiken liikkumavaran, joka on mahdollista, sillä olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä kysymys. Nykyinen tapa rahoittaa Euroopan unionin talousarvio johtaa suureen stressiin ja moniin sit- tavoitteisiin. Ja tällä hetkellä, jos katsotte tilannetta, kriisejä ja talouskriisiä, näitä rajoituksia todellakin meillä on. Me emme nyt nopeaa tietä tästä tilanteesta löydä ulos, mutta odotan mielenkiinnolla Mario Montin ryhmän loppuraporttia. Se tulee tämän vuoden aikana varmastikin. En tiedä tarkalleen, mikä aikataulu hänen osaltaan on. Sitten Edustaja Ajala Sender tiedusteli suoritusperusteisesta talousarviolaadinnasta ja viittasi tuloksiin. Tämä on erittäin totta, mutta tämä on poliittinen kysymys. Meillä täytyy olla poliittinen kuva ennen kuin me teemme päätöksiä tulevaan talousarvioon liittyen. Esimerkiksi Lissabonin agenda, ja esimerkiksi sosiaalipolitiikan tavoitteet ovat asioita, jotka pitäisi ottaa talousarvion mukaan, mutta tämän tyyppistä poliittista keskustelua meidän pitäisi käydä etukäteen. Sitten voimme päättää, kuinka laadimme suoritusperustaisen talousarvion. Te tiedostelitte myöskin Alankomaiden kokemuksista. Me olemme pyrkineet, ja sanon tämä nyt hyvin varovasti, olemme jo muutaman vuoden pyrkineet saamaan aikaan suoritusperusteisemman talousarvion – niin, että meillä olisi eri osioihin jaettu talousarvio, jossa määritellään hyvin tarkasti, mitkä ovat ne tavoitteet, jotka kunkin osion pitäisi toteuttaa. Ja sitten palaamme vuoden lopussa tarkastelemaan tuloksia ja katsomme, kuinka olemme onnistuneet. Kaikki osat täytyy arvioida siis sen mukaan, kuinka tehokkaita ne ovat olleet määriteltyjen päämäärien tavoittamisessa. Minä yhä sanon, että me pyrimme tähän, sillä tilanne ei ole täydellinen. Päinvastoin hyvin kaukana siitä hyvin usein. Meidän pitää aloittaa siitä, että tavoitteen oikealla tavalla määrittelemme. Jos eh, tavoite on liian täsmällinen, se luo jäykkyyttä menettelyyn ja ellei se sitten ole kyllin täsmällinen, se on liian epämääräinen tavoittaa. Tämä on jotakin, mikä minä on tärkeää arvioida. Jos me todellakin haluamme suoritusperustaisen talousarvion, meidän täytyy ensin pohtia, mikä on suoritus, jonka haluamme toteuttaa. Muuten politiikkaa ei voida näin laatia. Me tulemme asiantuntijatyöryhmän työhön osallistumaan. Se on luotu tai tullaan luomaan liittyen suoritusperustaiseen talousarvioon. Me siis aktiivisesti tähän työhön osallistumme, kuten toivon mukaan monet muutkin jäsenmaat. Ja sitten puheenjohtaja vielä kysyi siitä, mitä teemme, jotta asiakirjat pysyisivät äh, tuoreena Ecofinnessä. Me keskustelimme talousarviosta, kuten myöskin Amsterdamissa, ja minä en ole täysin varma siitä, tuleeko monivuotoisrahoituskehyksen puoliväliarviointi äh, meidän puheenjohtuskaudellamme, mutta me tarkastelimme sitä, kuinka me voisimme tarttua eri ilmeneviin ongelmiin tulevaisuutta ajatellen. Meillä on myöskin puheenjohtajuuskaudellamme konferenssi Amsterdamissa. Siellä me suunnittelemme puoliväliarviointia ja pohdimme, kuinka voisimme parantaa talousarvio töitä. Myöskin vastuullisuus on osa tämän konferenssin sisältöä ja varmistan sen, hyvä puheenjohtaja, että saatte tämän konferenssin tiedot ja tulokset käyttöön. Ähm, Tästä konferenssista on puhuttu jo paljon. Ja siellä sitten aina tehdään johdon päätöksiä ja ehdotuksia budjetin muuttamiseen. Ja olen todella innostunut siitä, mitä sitten käytännössä siitä toteutuu. Eli tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty. Varapuheenjohtaja, haluatteko te vielä puheenvuoro? Olkaa hyvä. Um, <clears throat> just to say, uh... Niin haluaisin vain kiittää siitä, että otitte meidät mukaan tähän keskusteluun. Eli tämä asia kuuluu tosiaan meille kaikille, eli komission puolesta sanoisin, että me syvennämme yhteistyötämme jäsenvaltioiden kanssa ja myöskin tämän valiokunnan kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta käytännössä voimme sitten parantaa toimintaamme, kun meillä on selkeä näyttöä siitä, että parantamisen varaa on. Ainoastaan kun komissio ja jäsenvaltio ja muut toimielimet ovat sitoutuneita tähän, niin silloin voidaan edistyä. Ja pyrimme jättämään taakse tämän syyttelyn kulttuurin, eli tämän sinun ongelmasi. Olemme kaikki samassa veneessä ja meidän on varmistettava, että me kuljemme samaan suuntaan. Meidän pitää olla rehellisiä ja meidän pitää tunnustaa, mikä ei toimi ja myöskin se, mikä toimii ja miten se voidaan toistaa. Valiokunnan jäsenet monta kertaa viittasivat siihen, että jäsenvaltioilla on yhteistä hallintoa. Tämähän on nyt selvästi tapaus. Hevonen voidaan viedä veden ääreen, mutta sitä ei voi pakottaa juomaan. Eli meillä pitää olla sitoumusta toimia siitä, mitä on opittu, ja erityisesti ennaltaehkäisevästi. Muussa tapauksessa on vaikea alentaa virhetasoa. Ja seuraavissa neuvotteluissa keskitytään sitten siihen, että pitää keskittyä suorituksiin mutta osa suoritusta on myöskin sääntöjen noudattaminen. Eli siksi se on pidettävä painopistealueena. Jos keskitytään suorituksiin, niin ei se tarkoita, että voidaan unohtaa säännöt. Ei. Meillä pitää olla yksinkertaiset selkeät säännöt, joita noudatetaan, pannaan täytäntöön, ja sitten voimakas kumppanuus niiden osalta, joita tämä riippumattomuus koskee. Eli kiitoksia ministeri Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin katsoa nyt budjetin tulevaisuutta. Ja tämähän on käynnistynyt nyt erittäin jännittävällä tavalla Amsterdamissa hyvin avoimessa hengessä. Eli me odottelemme sitten tämän työn jatkamista myös tulevaisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä keskustelusta. Toivotamme teille lykkyä tykö. Ja teillä on liittolainen tässä valiokunnassa. Ja olemme hiukan surullisia, että neuvosto aina yhtäältä jättää meidät sivuun, mutta meidän pitäisi kuitenkin tehdä yhteistyötä. Eli kiitoksia tästä keskustelusta ja tekemästäne työstä ja kaikkea hyvää. Wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 58, nein 59, Entschuldigung. Ja, wir, wir machen weiter mit der Vorstellung des... No niin, sitten seuraavaksi vastuuvapausmietintö Labajovalta, eli Martina, ole hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, pahoittelen, minulla on melkoisen heikko ääni tänään. Pyrin selviämään, minä puhun paljon, mutta pyrin selviämään tästä. Ehkäpä saan tässä hiukan apuakin. Minä halusin olla käytännönläheinen tämän esityksen kanssa, mutta vaikuttaa siltä, että teknisesti tämä ei vielä toimikaan. Ehkäpä saamme sen toimimaan kohta. Okay, you have it, I know. Tiedän, että teillä on se. Oh, super. Second slide, please. So as you, because it's not a nice... Hienoa. Seuraava kuva heti, sillä tämä alkukuva ei ollut niin mukava. Halusin vain teille jonkin verran puhua tämän vuoden vastuuvapausmenettelystä, kuten tiedätte aivan aluksi. Työni alusta lähtien olen korostanut vastuuvapausmenettelyssä sitä, että sen pitäisi olla objektiivinen foorumi, joka perustuu kaikkien osallistuvien osapuolten konsensukseen, joiden pitää käsitellä ongelmia ja niiden ratkaisuja ja myöskin parhaita käytänteitä. Vastuuvapaus pitäisi tasapainottaa perinteisen muotonsa tässä puhumme esimerkiksi sääntöjen mukaisuudesta ja virhetasosta ja uusien elementtien välille eri tulevaisuuden tarpeiden ja temaattisten aiheiden, parhaiten, parhaiden lähestymistapojen, integroinnin ja niin edespäin välille. Tämä on jatkuva prosessi ja äh, yhden tietyn varanhoitovuoden vastuuvapauden myöntäminen on prosessi, joka on alkanut menneisyydessä ja jatkuu tulevaisuudessa. Se pitäisi olla osa oppimissykliä. Tiedätte, että me olemme käyttäneet äh, termiä elinikäinen oppiminen myöskin Euroopan unionin toimielimistä. Tämä ei saa olla vain yhden vuoden taakka. Tässä syystä me otamme käyttöön myöskin seurantaprosessin. Me teemme huomautuksia ja suosituksia tulevia vastuuvapauden myöntämismenettelyjä varten. Strategiamme vuonna 2014 vastuuvapauden myöntämisen osalta on hyvin samantapainen kuin aikaisempina vuosina. Se perustuu tiettyyn menettelyyn, mutta meillä on tässä mielestäni mahdollisuus arvioida vuosien 2014-2020 monivuotoisen rahoituskehyksen sisällä aikaisempia vuosia. Tässä voimme löytää uusia innovaatioita vastuupausmenettelyyn itseensä. Euroopan unionin tarjoama hyöty keskittyy kasvuun ja pyrkii tunnistamaan oikeanlaiset hankkeet, suojelemaan Euroopan unionin taloudellisia intressejä ja tukemaan varojen perusteltua oikeaa käyttöä, johon ei sisälly vetoksia. Nämä molemmat osiot ovat yhtä tärkeät. Vastuuvapausmenettely perustuu Euroopan unionin talousarvion tarpeisiin ja puitteisiin varanhoitoasetuksen mukaisesti ja tämä on vuonna 2014 synteesi mietinnössä hyvin selvitetty. Vastuuvapausmenettelyllä oman rakenteensa voimme verrata sitä kappale kohtaisesti. Te saatte tämän esityksen käyttöön ja voitte lukea sen tässä edessä. Te näette tärkeimmät kappaleet ja toisella puolella alakohdat, kilpailukyky, kohesio, luonnonvarat ja globaali Eurooppa. Me voimme vertailla siis näitä eri kappaleita. Uutuus vuonna 2014 menettelyssä muodostuu neljästä seikasta mielestäni. Ensinnäkin me haluamme enemmän tasapainoa muodollisiin ja menettelykysymyksiin Euroopan unionin tasa, talousarviossa. Ja tasa, haluamme tasapainottaa ne suoritusperusteisuuden kanssa. Toinen asia, joka on hyvin tärkeä mielestäni, jota aina korostan, on se, että ei jokainen raportoitu virhe ole petos. Tietyissä tapauksissa virheet saattavat olla vain erehdyksiä ja ne saattavat myöskin olla säännön vastaisuuksia tai muita havaittavissa olevia virheitä. Me haluamme luoda tilanteen, jossa ymmärrämme jatkumon aikaisempien ja tulevien kausien välillä. Toivottavasti KONT-valiokunta todellakin tähän prosessin jatkuvuuteen kiinnittää huomiota. Ja tämän lisäksi viimeinen kohta on se, että Euroopan unionin talousarvo tulee toimeenpanna todellisessa toiminta- ja taloudellisessa ympäristössä. Ja tämä vaikuttaa erittäin vahvasti Euroopan unionin suorituksiin. Tämä täytyy ottaa huomioon. Taloudellinen todellisuus ympärillämme muuttuu jatkuvasti, eh, kuten myöskin poliittinen ja taloudellinen ympäristö. Minulla oli vielä yksi asia luonnosta laatiessani mielessäni. Te olette monta kertaa se minulta jo kuulleetkin. Kyseessä on näkemyksemme asiakirjasta, joka näyttäisi, missä valo piilee tunnelin päässä. Minulle Tämä tarkoittaa sitä, kuka on loppu yleisö Euroopan unionin vastuuvapausmenettelyssä. Minulle tämä suuri yleisö on loppuyleisö. Suurella yleisöllä on oikeus saada ymmärrettävä katsaus tilanteeseen. En usko tietenkään, että jokainen Euroopan unionin kansalainen tällaisen kertomuksen lukee, mutta minä pyrin laatimaan kertomuksen tavalla, joka takaa sen, että jokainen, joka sen haluaa ymmärtää, sen myöskin pystyy ymmärtämään. Vastuuvapausmenettelyn puitteissa meidän pitäisi pitäytyä sellaisessa asenteessa, joka takaa tasapuolisen objektiivisen katsauksen eri toimijoihin ja meidän pitää myöskin konkreettisia suosituksia ja ratkaisuja voida tarjota. Minulle vastuuvapausasiakirja pitäisi olla asiakirja, jonka tavallinen Euroopan unionin kansalainen pystyy lukemaan ja ymmärtämään, jotta hän saisi kuvan Euroopan unionin menoista kokonaisuudessaan. Kaikkein tärkein osa tässä mielestäni on yhteenveto vuoden 2014 vastuuvapausmenettelystä. Tässä on hyvin monia seikkoja, näette ne tuolla edessänne. Ensinnäkin ähm, moitteeton varanhoito on avainvaatimus. Toisekseen tul- vaikutusten arvioinnit pitää ottaa olennaisena osana näihin periaatteisiin mukaan. Yksinkertaistaminen strategia on myöskin tärkeä moitteettomalle varanhoidolle ja sen tehokkuudelle. Ja luonnollisesti strategiaan täytyy liittää hyvin korkeatasoinen vastuuvaatimus. Me olemme myöskin keskustelleet hyvin paljon jaetusta hallinnosta hyvin paljon parantamisen varaa on vielä siinä, kun jäsenmailla ja Euroopan unionilla on jaettua toimivaltaa eri aloilla. Meidän pitää myöskin voida suojella Euroopan unionin taloudellisia intressejä. Tämä täytyy saada tehtyä. Seuraava asia on se, että kokonaisvirhetaso on melkoisen vakaa 4,4 prosenttia. Tämä vaatii lisätyötä. Ja tämän lisäksi meillä on luonnollisesti myös tuloihin liittyviä ei-vakavia ongelmia, mutta tällä hetkellä BKT-perustainen järjestelmä on avain asemassa. Tämän lisäksi me olemme havainneet esimerkiksi kilpailukyvyssä, kasvussa ja työllisyyspolitiikassa korkeita virhetasoja ja olemme selkeästi havainneet, että näissä tilanteissa suoritusperusteisuus on tärkeä kriteeri toimintaa tarkastellessa. Suoritusperusteisuus on myös jotakin, mitä EFIA tukee erityisesti tietyissä jäsenmaissa. Tämän lisäksi meidän täytyy käsitellä ja prosessoida tietoa tehokkaammin. Tämä liittyy myöskin suoritusperustaisuuteen. Ja viimeinen kohta listallani on se, että meillä on mahdollisuus parantaa Euroopan unionin resurssien käyttöä hankekohtaisesti. Valtavasti on vielä eri toimielinten tukitoimissa parannetta er-, erityisesti jäsenmaiden tasolla. Sitten kun tarkastelemme sitoumuksia, me olemme vedonneet tässä asiassa komissioon. Minä hyvin yksinkertaisesti haluaisin äm, nämä asiat tuoda esiin. Näette ne kaikki nyt edessänne ja minä olen keskittynyt komission varapuheenjohtajalta saamaamme kirjeeseen, ähm, joka on siis äh, joka siis käsittelee sitoumuksia vastuuvapausmenettelyn 2014 puitteissa. On hienoa, että komissiolta saatiin vastaus ennen tätä työtä. On luonnollisesti helpompi keskustella, kun on jo mielessä se, mitä komissio on valmis tekemään. Toisaalta, kun tiedostelimme komissiolta sitoumuksia. Täytyy sanoa, että minä odotin todellisia sitoumuksia sekä käynnissä oleviin menettelyihin että valmisteilla oleviin menettelyihin liittyen. Minä toivoin, että tämän tyyppiset konkreettiset sitoumukset olisivat jotakin, mitä pohdittaisiin jo tarkistustyön aikana, ja senhän me aloitamme jo tänään, sillä aloitamme työn tarkistusten parissa tänään, ja se jatkuu 14. maaliskuuta asti. Suurin osa kysymyksistä tai huomioista eivät saaneet äh, vastausta komissiolta, tai välillä vastaus ei ollut oikein selvä. Minun täytyy sanoa, että komissiolta saatu kirje toimitettiin myöskin kaikille valiokunnan kollegoille. Meillä ei ollut mahdollisuutta keskustella varjoesittelijöiden kesken tästä kirjeestä, sillä saimme sen vasta eilen. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi voida tarkastella tätä kirjettä hyvin läheisesti varjoesittelyiden kanssa ennen kuin voimme omaksua selkeän kannan siitä, myönnämmekö me komissiolle vastuuvapauden vai emme. Jos minulla on vielä pari minuuttia aikaa, minä kävisin läpi tämän kirjeen komission sitoumuksista. Näin me voimme todellakin paremmin tuoda esiin molempien puolten kannan. Eli ensinnäkin me olemme halunneet poliittiset ja talouden suunnittelusyklit saattaa yhteen. Tämä on hyvin pitkällinen kysymys. Se oli hyvin yksinkertainen aluksi. Onko komissio sen kannalla, että politiikan ja talouden suunnitelmakaudet saattaisiin yksiin. Minä odotin tässä yksinkertaista vastausta, mutta vastaus on pitkä ja monimutkainen ja minä en ole varma, puuttuuko se edes peruskysymykseen, jonka me esitimme. Tämä on ensimmäinen huomio, Niin varmaankin varjoesittelijät kommentoivat näitä asioita vielä myöskin. Toinen kysymykseni oli se, voitaisiinko taata vahvempi linkki Euroopan unionin 2020 strategian päämäärien ja kumppanuussopimusten ja operatiivisten hankkeiden välillä. Periaatteessa komissio sanoi, että tällainen side on jo olemassa. Valitettavasti kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen löydökset sanovat muuta. Ne sanovat, että tämä linkki ei ole aina läsnä. Eli me haluaisimme nähdä vahvemman systemaattisemman yhteyden Kolmas kysymykseni käsitteli uusia päämääriä Agripääosaston toimintasuunnitelmassa ja Agripääosaston vuosikertomuksessa, jotta voitaisiin taata maatalouspolitiikan parempi tasapuolisuus. Kiitokset vastauksestani. Uskon, että tämä vastaus hyvin kohteliaisesti sanoo ei. Me siis tiedustelimme sitä, olisiko mahdollista käyttää olemassa olevaa lainsäädäntöä tehokkaammin niin, että maksuja uudelleen suunnattaisiin. Me haluaisimme keskustella jäsenmaiden kanssa lähemmin ja varmistaa sen, että käytämme olemassa olevan lainsäädännön Suomen mahdollisuuksia tehokkaammin. Sitten kysymys tuloihin liittyen. Tässä uskoakseni parlamentin pyyntö myöskin oli hyvin selvä. Me kysyimme, voisiko komissio sitoutua siihen, että se antaisi uutta liikevoimaa aloitteelle, jonka komissio vuonna 2013 itse teki, kun se halusi luoda Euroopan unionin uudistushankkeen liittyen Suurin BKT-eroihin eri jäsenmaiden välillä. Olisi hienoa kuulla komissiolta jotakin uutta, mutta vastaus ei nyt ole aivan kysymykseen vastaus. Sitten kysymys talousarviopaineista. Parlamentti kysyi, onko pitkän aikavälin kassavirtasuunnitelmaa, koska ongelmia on esiintynyt, enkä tässä näe selkeää sitoumusta, että komissio on lupaisi tällaisen pitkän aikavälin kassavirtasuunnitelman laatia, ja näemme myöskin, että tilintarkastustuomioistuinkaan ei ole täysin vakuuttunut siitä, että tällaisella suunnitelmalla olisi lisäarvoa. Sitten komission jäsenten käytännön säädöstö. Luonnollisesti komissio tässä yhteydessä kohteliasti sanoo ei, huolimatta siitä, että minä toin esiin, kuinka erittäin arkuluontoinen tämä kysymys on. Minä en ymmärrä, miksi komissio ei voisi ajatella, että uudelleen arvioisi kolmen tai neljän vuoden välein säännöstön. Ehkäpä minun pitää saada hiukan selvennystä tähän lisää. Kun puhumme eurooppalaisista kouluista, nyt minun ääneni melkein jo häviää kun puhutaan Eurooppa-kouluista, ei ole komission syytä, että Eurooppa-koulut edistyvät hyvin tuskallisen hitaasti tässä koulut ja jäsenmaat, niiden tarpeet pitäisi asettaa talousarvion reserviin, kunnes suositukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on antanut, on täysin toimeenpantu kunnes siis kaikki nämä tielinarkastustuomioistuimen suositukset on toimeenpantu. Sitten kohta kuusi käsitteli maakohtaisia suosituksia, jotka Euroopan talouden ohjausjaksolla hyväksyttiin, ja ne pitäisi julkaista. Komission pitäisi ne vuosikertomuksissaan julkaista. Komissio kuvaa tässä yhteydessä vuosikertomusta, mitä se on, kuinka se toimii, ja komissio sanoi, että tarkastelee mahdollisuuksia saada tästä kertomuksesta paremmin toimivan. Minä odottaisin kyllä hiukan parempaa sitoumusta, eikä vain sellaista, että tarkastellaan, onko mahdollista parantaa. Sitten asiantuntijaryhmä, täällä varmaankin on asiantuntijoita paikalla, jotka voivat puhua asiasta enemmän. Me olemme tyytyväisiä edistykseen, haluamme kiittää komissiota edistyksestä, mutta kuitenkin parantamisen varaa vielä on paljon avoimuuteen ja tasapainoperiaatteeseen liittyen näissä asiantuntoryhmissä. Sitten tupakkasopimus. Aivan yksinkertainen kommentti. Omalta osaltani kaksi vuotta sitten parlamentti kysyi jo komissiolta, olisiko mahdollista nopeasti arvioida tupakkasopimukset tupakkayritysten kanssa uudelleen, kaksi vuotta sitten siis. Kohta yhdeksän. Voin kuvitella, että tämä oli kaikkein keskustelluin kohta turvapaikanhakupolitiikka ja pakolaisuus. Tästä on keskusteltu hyvin paljon, minkälainen sitoumus tässä annettaisiin. Komission vastaus on hyvin pitkä ja hyvin mielenkiintoinen, kiittäisin siitä, mutta me tarvitsisimme todellakin sitä, että komissio sitoutuisi, komission jäsen Avramon puoluskin sitoutuisi toimimaan valiokunnan kanssa yhdessä vastuuvapauden myöntämysmenettelyssä. Olisi kaikkein helpointa, jos voisimme puhua hänelle ja jakaa näkökantoja hänen kanssaan ja esittää hänelle kysymyksiä. Me olemme monta kertaa tätä jo pyytäneet. Sitten kohta kymmenen. Minulla ei vain muutamia kysymyksiä, mutta muut kollegat varmaankin esittävät lisäkysymyksiä. Me kirjaamme ylös huomioon Olafin ja Olafin valvontakomitean liittyen. Kuitenkin haluaisin kysyä teiltä, millä tavalla komissio nyt lainaan pohtii henkilökuntalainauksia ja Olafin valvontakomitean henkilöstön siirtoa komissioon. Nämä olivat siis minun kysymykseni. Kuten aivan aluksi sanoin, arvostan sitä, että halusitte tämän vastauksen meille lähettää ja että varapuheenjohtaja tämän kirjeen meille lähetitte ennen keskustelua. Kuten näette, se on hyvin tärkeää. Me aloitamme nyt tarkistusmenettelyn, joka jatkuu 14. maaliskuuta asti. Ja minä toivoisin hiukan vahvempia sitoumuksia, että voisimme käyttää niitä tarkistuksissa hyväksemme kollegoiden kanssa, jotta me tietäisimme, kuinka prosessi tulee etenemään. Joka tapauksessa kiitän teitä. Toivottavasti ymmärsitte kaikki kommenttini, kaikki kohdat, jotka mainitsin. Kiitokset, kiitokset puheenvuorosta. Ehkäpä käytän myöhemmin vielä uudelleen puheenvuoron. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kommissar, Frau Vizepräsidentin, bitte. Kiitoksia sitten komission varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Oli erittäin mielenkiintoista nähdä nähdä näin selkeästi esitetty vastuuvapauskäsittely. Kaksi seikkaa toisin esille siitä, miten komissio käsittelee vastuuvapauden muuttavaa luonnetta ja sitä painotusta, jota tilintarkastustuomioistuin on esittänyt aivan uudesta lähestymistavasta. Toiseksikin tulen tietysti puhumaan tästä poliittisesta kirjeestä. Ensin tämä uusi lähestymistapa. Me olemme yhtä mieltä, kun tätä käsitteistämme sitä, että talousarvio on neliulottuvuuksinen. mihin käytetään varoja, miten prioriteetit otetaan huomioon, millä tavalla varoja käytetään, missä määrin talousarviolla saadaan tuloksia aikaiseksi ja miten nämä ovat sääntöjen mukaisia. Millä tavalla arvioimme, millä yhdistämme mittausvälineitä, joissa otetaan huomioon se, mitä tehdään, niin per, suoritusten, tulosten kuin äh, määräystenkin osalta. Ja sitten lopuksi vielä, miten me viestimme tätä, miten tämä selitetään eritoten Euroopan unionin kansalaisille, miten saadaan selväksi Euroopan unionin talousarvion rooli ja täytäntöönpanokysymykset. Ja tämä on vahvasti samalla linjoilla teidän poliittisen kirjeenne kysymysten kanssa. Itse asiassa voisikin ottaa tämän poliittisen kirjeen ensimmäiseksi, koska tietysti meillä on nyt käsissämme sellainen tilanne, jossa emme ole olleet samoilla linjoilla teidän odotustenne ja meidän viestintämme osalta. Meidän vastauksissamme yritämme antaa teille kontekstin sen osalta, miksi johonkin tiettyyn johtopäätökseen on kunkin kysymyksen suhteen päädytty. Ja varmastikin tämä ei ole teidän odotuksenne, te haluatte yksinkertaisen ja selkeän, toivon mukaan vielä lyhyen vastauksen, jossa sanomme, että olemme valmiita tähän ja tähän emme ole valmiita. Oma tiimini minun johdollani tulee tätä pohtimaan, koska tietystikin jos teidän odotuksenne eroavat siitä, mitä meidän tiimimme tekee ja ajattelee asiasta, niin ei silloin saada tässä yhteisymmärrystä aikaiseksi. Joten yritän yksinkertaisella tavalla vastata kysymyksiinne ja myöhemmin näitä työstetään sitten vielä. No, tämä ensimmäinen kysymys. Millä tavalla voimme sovittaa yhteen pitkän aikavälin näkymät ja poliittiset prioriteetit, jotka määritellään nopeasti muuttuvassa maailmassa. No, tällä pitkäköllä vastauksella yritämme nyt tuoda esille sen, että korostamme kolmea seikkaa. Yksi niistä liittyy siihen, että talousarvio on prioriteettien kanssa samoilla linjoilla. Prioriteetit hän on asetettu 2000, Eurooppa 2020 strategiassa ja sitten meillä on muuttuvia olosuhteita, jotka tuovat nyt esille ja sanoisin, että tämä on vielä enemmän näin tulevaisuudessa. Nämä muuttuvat olosuhteet vaativat sitten uusia prioriteetteja. Esimerkiksi kun 2000, Eurooppa 2020 strategia laadittiin, ei ollut minkäänlaista näkymää nyt Euroopan iskeneestä maahanmuuttokriisistä. 2020 strategiaan on määritelty useita keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita, joita talousarviolla voidaan tavoitella. Jos otetaan esimerkiksi vuoden 2016 talousarvio, niin noin puolet siitä liittyvät tähän prioriteettiimme kilpailukyky. Ja tätä voidaan korostaa Eurooppa 2020 strategialla, mutta siinä on myös tilaa globaalille Euroopalle. Sitä ei ole erityisesti määritelty Eurooppa 2020 strategiassa, ja tämä edustaa siis noin 10 prosenttia talousarviosta. Ja merkittävästi on vähennetty maahanmuuttoon liittyvää talousarvioallokointia. Kyllä minä ymmärrän, miksi tässä nyt saattaa tulla sekannusta, kun tätä lukee tässä vastauksessa on paljon kontekstuaalisia elementtejä, mutta yksinkertaisesti sanotaan, että 58 prosenttia talousarviosta on Eurooppa 2020 strategian linjoilla, mutta haluaisimme enemmän kiinnitettävän huomiota, ja tämä on viimeisessä osassa tätä vastausta, kiinnitettävän huomiota siihen, että tämä linjassa olo voidaan paremmin saavuttaa, kun otetaan huomioon ne muutokset, joita on otettu strategiseen suunnitteluun ja ohjelmointisykliin, niin että meillä voi olla paljon keskitetympi raportointi raportointiharjoite tässä. Eli meidän mielestämme me annoimme teille sitoumuksemme. Me sanomme, että muutamme sitä tapaa, millä, ö, miten toimimme. Tätä asiaa viedään institutionaalisesti eteenpäin, olemme sitoutuneita siihen, mutta meidän näkökulmastamme olisi parempi, jos te sanoisitte, että tässä halutaan mahdollisimman suurta talousarvio- ja prioriteettien linjassa oloa. Me haluamme mikrofoni. me haluamme, että tässä ovat asianmukaiset institutionaaliset puitteet niin, että me voimme toimia paremmin. Ja tietysti me olemme teidän kanssanne tässä yhteistyössä. No tämä oli meidän vastauksemme. Minä kyllä ymmärrän teidän kritiikkinne siitä, että vastauksemme on ollut liian monisanainen, niin tämän kuin muidenkin kysymysten osalta. Ettekö te oikein voi olla varmoja siitä, miten sitoutuneita me olemme nyt tähän? Sitten tämä linkki Eurooppa 2020 strategian ja operationaalisten hankkeen ohjelmien välillä, niin ehkä meidän täytyy olla yhtä mieltä siitä, että olemme eri mieltä asiasta. Me uskomme, että kun ajatellaan, että talousarviomme on yksi prosentti BKTL ja kaksi prosenttia siitä, mitä tähän itse asiassa käytetään, niin kun linkitetään Eurooppa, 2000, linkitetään Eurooppa 2020 jäsenvaltiotasolle, niin tässä ei pelkästään häntä heiluta kortaa, koiraa, vaan itse asiassa puhuisin jo sieltä hänen karvoista, jotka sitä heiluttavat. Jos tässä ollaan kumppanuudessa Eurooppa 2020 strategian osalta ja jos jäsenvaltioiden tasolla sitten, kun ohjelmoidaan asioita ja jäsenvaltioiden tasolla on laaja näkemys siitä, mitä kyseisellä jäsenvaltiolla Eurooppa 2020 strategia tarkoittaa, niin silloin, no sanotaanko nyt, tämä on tulkinnalle paljon avoimempi ja meidän linjarauksemme voi mennä tässä vain siihen asti. Me olemme tehneet nyt parhaamme asian suhteen ja sanomme ihan tällä vastauksen loppuosassa, että Euroopan komissio tulee täysin hyödyntämään käytettävissä olevia sääntelyvälineitä niin, että se voi paremmin valvoa näitä eri linkkejä tässä. Eli me tulemme jäsenvaltioiden kanssa tehtävässä päivittäisessä työssä edelleen tätä prioriteettia ja talousarvion varojen välistä yhteyttä tarkastelemaan. Ja niin edelleen. Kolmanneksi. Kysymyksen kolme osalta olette oikeassa. Me sanomme, että tässä on valtaisia rajoituksia. No, puhun vilpittömästi tässä. Komissio teki ehdotuksen monivuotisten rahoituskehysten neuvotteluissa. Ja ehdotuksena oli se, että asetetaan tiukat katot, jotka mahdollistaisivat reilumman varojen jaon. No, meidän ehdotustammepa ei sitten hyväksytty. Eli niiden parametrien puitteissa, mitä nyt tässä on hyväksytty, me yritämme käyttää käytettävissä olevia välineitä niin, että saavutettaisiin reilumpi varojen jako. Ja aivan viimeisessä kappaleessa haluamme, sanomme, että haluamme mahdollisimman laajalle levittää tätä kapasiteettia toimia tällä tavalla. Sitten tuloista. No tämähän on tekninen kysymys. En pureudu siihen liikaa, paitsi sanon, että meidän täytyy työstää tätä. Meidän täytyy yrittää saada aikaiseksi se, mikä nyt institutionaalisessa ympäristössä on mahdollista. Olemme yhtä mieltä kanssanne siitä, että parannuksen varaa tässä on. Olemme samaa mieltä tästä ja me teemme tietysti kaikkemme tämän aikaan saamiseksi. Niin tällä puheenjohtajuuskaudella kuin seuraavallakin puheenjohtajuuskaudella me yritämme saavuttaa tämän ja yritämme nyt löytää paremman tavan ilmaista tätä sitoumustamme. Sitten talousarviopaineista. Me olemme hyvin tiukan sitoumuksen antaneet puoleltamme minä tulen hyvin suoraan puhumaan. Tämä on niiden keskustelujen linjojen mukaista, joita kävimme aikaisemmin. Jotkut kollegat täällä, jotkut parlamentin jäsenet puhuivat tästä. Brutaali ilmaus on roskat. Sisään roskat ulos, jos saadaan epäluotettavaa tietoa ja se laitetaan meidän talousenna ennustuksiimme, niin kyllähän sitten todellisuus vesittää koko homman, osoittaa sen vääräksi. Joten meidän ei pidä ponnistella pelkästään metodologiamme ja talousennustuskapasiteettimme mukaan. Kollegat budjettivaliokunnassa ovat kyllä sanonut, että he meille antavat papukoimerkin siitä, että ponnistelemme asian suhteen, mutta haluaisin nyt sanoa, että tänä vuonna esimerkiksi me olemme ennustaneet, että maksuvelvoitteet, avoinna olevat maksuvelvoitteet vähenevät noin, miten paljon se nyt olikin, 70 miljoonaako? No, ah, 17 miljardia koska jäsenvaltiot ovat antaneet meille omat näkemyksensä siitä, miten paljon ne pystyvät varoja käyttämään uudella ohjelmointikaudella. Me olemme toistuvasti näitä ennusteita, arvioita tarkastaneet, jäsenvaltiot ovat varmistaneet, että ne pystyvät käyttämään nämä varat ja sitten tulee vuoden loppu. Ja me olemmekin yhdeksässä miljoonassa, miljardissa joten ennustettu optimistiset käyttömahdollisuusarviot ja realistiset loppuvuoden luvut sitten niiden välillä on aika iso kuilu. Joten hyvin selkeästi tämän haluamme täällä vastauksessa sanoa. Me esitämme maksuennusteet teille, tarjoamme tietoa asiasta, mutta en tiedä miten paljon selvemmin me voimme tämän nyt esittää riittää, kunhan me saamme, tai jos me saamme varojen käyttömahdollisuuksien osalta liian optimistisia tietoja, niin sitten me annamme sellaisia ennusteita, joita täytyy loppuvuodesta sopeuttaa. Sitten käytännössäännöistä. Oh, laita merkille teidän näkemyksenä tästä ja palaan asiaan. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kun puhutaan eettisistä standardeista, niin komissiossa meillä on velvoitus olla tässä esimerkkeinä eettisten standardien täyttämisestä. Ja tässä maailman ajassa meidän näkemyksemme on se, että meidän täytyy ensin panna täytäntöön se, mitä meillä on ö, käytössämme, eli 2011 näkymät ja sitten uudelleen tarkastella asioita. Standardit tietysti muuttuvat koko ajan. Mutta minä otan kyllä kritiikkinne huomioon. Ja teidän poittinne oli se, että kertokaa meille, että tulette parantamaan toimintaamme, toimintaanne. Sitten Euroopan koulut Kuulen kyllä sen, mitä sanoitte. En lähde nyt välittömästi vastaamaan ja sanoa, että kyllä me lopetamme maksut. Vastauksessa sanon sen, mikä on ilmiselvää, eli komissiolla on omat vastuunsa, mutta Euroopan kouluilla on myös oma riippumattomuutensa. Jos sopii, palaamme tähän myöhemmin. tarkastelemme tätä komissiossa ja palaamme asiaan sitten myöhemmin. Sitten maakohtaiset suositukset. Tämän osalta se, mitä sanomme vastauksessa, on se, mitä me emme voi tehdä, mutta olet oikeassa, meidän täytyy sanoa se, mitä me voimme tehdä. Me ECOFIN kollegojen kanssa nyt keskustelimme sen osalta, mitä me voimme tehdä, miten maakohtaiset suositukset voidaan laittaa samaan linjaan eurooppalaisen ohjausjakson kanssa. Selkeä vastausta ei vielä tähän ole, mutta me tulemme kuitenkin tarkastelemaan asiaa ja palaamaan asiaa, koska meillä ei ole mitään selkeää vastausta tähän vielä. Ja varmasti vielä selväsanaisemmin tämä voitaisiin tuoda esille, mutta tämä nyt on meidän vilp- tämä nyt on vilpittömästi asioiden tila tällä hetkellä. Sitten asiantuntijaryhmät. Me yritämme parantaa rekrytointia, sen avoimuutta ja tehokkuutta. Sitten tupakkasopimus. Huomenna saatte arvion tästä Kyllä tähän on mennyt aikaa, se on aivan totta. Kaksi vuotta sitten me kysyimme eh, ja sanoin silloin, että lupaamme tehdä se vuoden loppuun mennessä. Nyt ollaan kahdeksan, yhdeksän viikkoa myöhässä verrattuna lupaukseemme. Pahoittelen tätä, mutta nyt tämä arvio on saatettu loppuun ja huomenna, ko, kyllä, huomenna meidän pitäisi pystyä tsekkaamaan tämä tehdyksi asiaksi, koska torstaina tulen tänne parlamenttiin ja toivon, että parlamentti saa tämän tiedon nyt käsiinsä niin, että me voimme käydä tietopohjaista keskustelua. Sitten turvapaikka ja maahanmuutto. No, näinpä tässä nyt kävi. Me emme itse asiassa tienneet, mitä te kysyitte tämän asian osalta. Joten lykkäsimme tähän kaiken, mitä pystymme aiheesta sanomaan. Te pyysitte, että komission jäsen avramopoulos tulee tänne valiokuntaan puhumaan. No tämä on erittäin selkeä kysymys ja tietysti me tulemme varmistamaan sen, että kyseinen komission jäsen tulee valiokuntaan, jos nyt tällä kertaa oikein tämän ymmärsin. Sitten vielä tämä valvontakomitea valvontakomitean eh, riippumattomuutta tulemme varmistamaan enemmän. Olemme valmistelleet tätä varten olevan asetuksen luonnoksen muutosta niin, että tämä siirretään Olafista neutraaliin tilaan komission nähden. Ja katson tässä nyt puheenjohtaja, uskon, että tämä on sen linjan mukaista, mitä komissiolta on odotettu Ja otan jälleen huomioon kritiikkinne siitä, että meidän täytyy oppia kirjoittamaan selkeästi. Me ja kulppa tulemme näin toimimaan tulevaisuudessa. Kiitos te Martina. Kiitoksia. you very tarvitaan hiukan osviittaa näissä kohdissa, joissa komission ja tuomioistuimen kannat olivat erilaisia – Eli ehkä voitte kommentoida tätä. Eli kiitos kaikista kommenteista, varapuheenjohtaja. Joskus täytyy selvintää asioita. Tässä on nyt pari kohtaa, joissa en ole ihan samoilla kannoilla. Esimerkiksi tämä uusi tavoite, joka liittyy indikaattoreihin. Tälle on oikeusperusta ainakin jäsenvaltioiden tasolla, ja komission pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tässä. Ja se, että on maakohtaisia suosituksia liittyen talouden ohjausjaksoon, niin ei sen nyt pitäisi olla niin vaikeaa saada mukaan tähän vuosikertomukseen. Eli on hyvä, että palaatte tiettyihin asioihin ja voimme syvällisemmin keskustella niistä, jos on asioita, joita täytyy selventää. Niin lisäisin vielä yhden asian. Halusin lähettää teille kirjeen ennen tätä kokousta, ja nyt jälkikäteen ää, tuota, se ehkä ei olisi ollut oikein, koska siinä ei ollut tilaa sille, että olisi voinut kunnolla keskustella odotuksistanne ja se tapa, millä nämä vastaukset on laadittu, on, että keräsimme paljon tietoa pääosastoista ja sitten koetamme saada kokoon jotain tiivistä ja konkreettista. Ja koska palautetta on tullut monilta eri tahoilta, niin se ei aina ole kovin helppoa. Mutta myöskin sanoisin, että on hyvä, että pystymme keskustelemaan tästä avoimesti, koska nyt ymmärrämme paremmin, mitä haluamme tehdä yhdessä. Can we stop this? Niin ehkä tämä keskustelu voitaisiin päättää Sulla on Martina tämän jälkeen vielä aikaa tehdä kommentteja. Seuraavaksi itsellä. Ja, vielen Dank, Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle tästä kovasta työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön osalta. Tämä on nyt tärkeä ajankohta. Ehkä yksi kommentti vielä Neuvoston kanta vastuuvapauteen, eli noin kolme valtiota käyttivät erillisen puheenvuoron ja kaikki kolme ovat maksaja, nettomaksajia. Ja heillä on tietysti omiakin ongelmia tällä hetkellä. Ja heillä on painetta omassa parlamentissa, eli miksi annamme EUlle niin paljon, mitä näillä varoilla tehdään. No tämä on ehkä myönteinen merkki siitä, että myöskin kansalliset parlamentit, eivät pelkästään näissä kolmessa maassa, vaan myöskin muissa jäsenvaltioissa, nyt alkavat hiukan enemmän kiinnostua siitä, mitä eurooppalaisilla varoilla tehdään. Eli koko tämä keskustelu osoittaa, että tässä nyt on monia toimijoita, joiden pitää olla mukana keskustelussa, mutta joiden kanssa emme voi keskustella, vaan saamme sieltä välikäsien kautta näitä tietoja. Eli Saksassa sanotaan, että kaksi kertaa elämässä näkee itsensä. Ja näin kävi rakennerahastojen osalta. Olin mukana hallituksessa pitkään. Ja tietysti Berliinissä oltiin kiitollisia siitä, että meillä on näitä eurooppalaisia rakennerahastoja ja niitä on voitu hyödystää. Ja sitten tehtiin kernaasti, koska me olemme käyttäneet näitä varoja hallitustasolla. Ei ollut mitään parlamenttia, ei mitään valvontaa alue- tai paikallistasolla. Ja kun haimme näitä varoja ja kun toteutimme niiden käyttöä, niin keskustelimme tästä poliitikkojen ja virkamiesten kanssa hallituksessa ja me ymmärsimme toisiamme erinomaisesti. Ja siellä oli asiantuntijoita, jotka toteuttivat asiat hienosti ja mitään ongelmia ei ollut. Toisin kuin tavallisen budjetin osalta, siellähän parlamentti on aina mukana keskusteluissa. Ja parlamenttia paikan päällä kiinnosti ainoastaan se, onko varat käytetty, onko varat toteutettu oikealla tavalla ja onko hanke toteutettu. Siellä ei kiinnostanut ketään, millä tavalla oli varoja käytetty. Ja se toi tiettyä turvallisuuden tunnetta. No sitten Euroopan parlamentti on tietysti mukana keskustelemassa ei pelkästään siitä, onko varoja käytetty, vaan myöskin siitä, millä tavalla ne on käytetty. Onko varat käytetty kohdennetusti, sääntöjen mukaisesti. Ja ikävä kyllä täytyy nyt todeta, että vaikutukseni, vaikutusmahdollisuuteni ovat tässä nyt rajallisemmat kuin kansallisessa parlamentissa, jossa tilanne on hallituksen suhteen erilainen. Olen katsonut tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ja on hyvä, jos sieltä saadaan kattava kuva siitä, kuinka paljon varoja on käytetty. Mutta sitten tilintarkastajat ovat todenneet, että viime vuosina kaiken kaikkiaan Kaikki on sujunut hyvin, suhteellisen sujuvasti, mutta tämä on kaukana vielä siitä, mitä haluaisimme. Eli se, että virhetaso ei ole vuosikausiin saatu laskuun, päinvastoin se on välillä noussut, ja varojen käyttö ei aina ole läpinäkyvää. Ja sitten jäsenvaltioilla on hiukan erilaisia tavoitteita tietyissä tapauksissa – ja myöskään täytäntöönpano ei ole täysin läpinäkyvää. Ja siksi katson, että me olemme nyt hyvin ratkaisevassa kohdassa. Vuonna 2014 siirrettiin yhdestä ohjelmakaudesta toiseen, ja sitten komissio vaihtui, parlamentti uudistui, monivuotinen rahoituskehys siirtyi vanhasta uuteen, eli se oli uusi alku, ja kun ajatellaan vastuuvapausehdotuksen laatua, niin siihen liittyy myöskin se, miten tämä uusi alku sitten toteutuu. Eli pystymmekö sitten varmistamaan sen, että kaikki ovat mukana budjetin toteuttamisessa. Meidän pitää nyt vetää yhtä köyttä. Ja mitä tulee sitten kumppanuushankkeisiin tai toiminnallisiin ohjelmiin, strategioihin, niin nämä tavoitteet täytyy toteuttaa näillä varoilla, koska 80 prosenttia budjetistahan silloin kun niistä on päätetty, niin ne ovat sitten poissa meidän käsistämme. Ja se tekee elämästämme hankalaa. Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tähän tilanteeseen suoraan, mutta Eri valiokunnissa on kollegoita, ja he ovat huomanneet, että usein on alakohtaisia intressejä, jopa lobbareita, eikä aina oteta huomioon sitä, mikä meidän kannaltamme olisi tärkeää. Eli talousarvion valvontavaliokunnassa meidän täytyy ottaa huomioon se, millä tavalla varoja on käytetty, eli onko niitä käytetty sillä tavalla, niin että voimme hyvällä omatulla sanoa veronmaksajille, että nämä varat, joita EUlla on käytössään, käytetään sillä tavalla, että tämä kuuluisa eurooppalainen lisäarvo toteutuu ja voitte olla ihan rauhassa sen suhteen, että budjetti on hyvissä käsissä. No vuoden 2014 osalta liittyy myöskin siihen kysymykseen, että meillä on hyviä esimerkkejä, mutta sitten täytyy välillä sanoa, missä on puutteita, missä kiireellisesti olisi parantamisen varaa. Ja se onnistuu ainoastaan, jos katsotaan tarkkaan asioita, joissa on menty pieleen ja toivottavasti niitä voidaan muuttaa, koska muuten, ja komission jäsenkin tämän totesi, eli jos tätä asiaa ei pystytä selittämään Euroopan kansalaisille, eli että Euroopan budjetilla tehdään sitä, mitä he vaativat, eli y- yhteisiä eurooppalaisia hankkeita, joista he hyötyvät, niin silloin Euroopan unioniin ei edelleenkään luoteta. Ja tämä nyt ei ole mikään pikkutehtävä, joka meillä on edessämme. Kiitoksia sitten Pirinski. Uh, thank you, Madam Chair, and I... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä uskon, että meidän pitää tunnustaa tekstissä se, mitä Steleva Jova on tehnyt tämän menettelyn aikana. On tehty paljon ponnistuksia jatkumon säilyttämiseksi ja saman aikaan meidän pitäisi myöskin antaa sijansa sille odotukselle, että tämän vastuuvapausmenettelyn jälkeen me voimme tarkastella tuloksia, jotka on saavutettu. Minulla on kolme konkreettista huomioita. Yksi niistä liittyy edustaja Sellerin äsken korostamaan seikkaan puheenvuoronsa toisessa osiossa, nimittäin se, että vuosi 2014 oli erityisluontoinen. Ensinnäkin se oli rajapyykki uuden ja vanhan ohjelmakauden välillä ja tämä myöskin tarkoittaa sitä, että puitteisto vaihtui eri ohjelmissa, joita toimeenpantiin tuona aikana. Ja tässä meillä on hyvin selkeä esimerkki esimerkiksi myös siitä, mihin Rova Georgieva aikaisemmassa puheenvuorossaan viittasi ja mihin neuvoston kanta viittaa. Meillä täytyy olla selkeä tietoisuus siitä, että kun me puhumme virhetasoista ja kun me puhuimme eri rikkomuksista unionin intressejä vastaan, meidän täytyy ymmärtää, mistä nämä seikat ovat seurausta. Jos vuonna 2013 neuvosto, neuvosto oli niin vitkutteleva monivuotoisen rahoituskehyksen loppuun saattamisessa aivan vuoden loppuun asti ja sitten meillä oli toisiaisen lainsäädännön toimenpanossa viivyttelyä ja niin edespäin, niin selkeästikin tilanne oli hyvin vaikea. Ainakin osa talousarvion toimeenpanosta oli hyvin vaikeaa. Eli tämä on jotakin, mihin meidän pitäisi viitata mietinnön johdanto-osassa mielestäni meidän pitäisi myöskin tässä mietinnössä itsessään ottaa mukaan viittaus vuoden 2014 poikkeuksellisuuteen. Tämän pitäisi olla asia, joka meidän pitää huomata ja meidän pitää välttää kaikin tavoin, ettei tällainen tilanne toistu enää. Ja tässä neuvosto voisi olla joko vähemmän neutraali ja ymmärtää, että se on vastuussa asioista. Ja sitten toinen asia, johon Rouva Georgieva viittasi, se kuinka me arvioimme tuloksia ja mitkä säännöt meillä on näiden tulosten mittaamiseksi. Mietinnön lopussa korostetaan vahvasti Eurooppa 2020 strategian tavoitteita ja tässä on hyvin paljon uutta muotoilua, joka liittyy Euroopan talouden ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin. Tässä jälleen kerran me emme saisi unohtaa niitä erityistavoitteita, joita eri sektoreilla on. Ne ovat eh, eri rahastojen toiminnan ydintä. Ja tässä jälleen kerran edustaja Seller viittasi siihen, että meidän pitää saada selkeitä konkreettisia esimerkkejä sekä toimeenpanosta, joka on ollut tehokasta näiden politiikkojen osalta, että sellaisista, jossa puutteita on esiintynyt. Kolmas huomioni liittyy riskianalyysiin. Rouva puheenjohtaja, tässä haluaisin hyötyä siitä, että Rouva Georgieva on paikalla. Me keskustelimme tänä aamuna eri ei-tuotannollisista tuista. 160 miljardia euroa näitä on ollut, mutta keskustelussa kävi hyvin selväksi, hyvä puheenjohtaja Georgieva, että veronmaksajien kuvaan siitä, kuinka toi talousarvoita toimeen pannaan. Tämä vaikuttaa eikä aina ole juuri tarpeen ilmoittaa, kuinka monta miljardia mikin politiikan ala on saanut. Sitä vastoin tilintarkastustuomioistuin löysi hyvin huolestuttavia seikkoja siitä, että nämä tuot ovat olleet tehottomia ja niitä on hallinnoitu niin, että hyvin suuria virheitä on tapahtunut. Komission pitäisi tehdä riskianalyysi tältä kaudelta aivan perusteellisesti ja kuluneelta kaudelta voidaan todeta, että huolimattomuutta on esiintynyt. Kollegat toivat esiin sen, että resurssit ovat rajalliset, henkilöstö ja talousarvioresurssit. Kyllä. Jäsenmaillekin pitäisi sanoa, että jos he haluavat kunnollisen riskianalyysin, heidän täytyy myös antaa sen, että on raja, rahaa. Siellä kerran kiitän esittelijöitä. On hyvä, että me arvioimme suoritusta. Tämä on kaikkien toimielinten vastuulla ja uskon, että me pääsemme nyt sellaiselle kaudelle jos voimme arvioida asioita uudelleen, me tulemme tarjoamaan useita tarkistuksia, jotka liittyvät myöskin tie, saadun tiedon laatuun esimerkiksi. Kiitoksia. Collega Staes, Sitten Staes, olkaa ehm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Marttinaa tästä työstä, tästä luonnoksesta – Haluaisin kiittää komission jäsentä ja hänen tiimiään näistä vastauksista ja tästä kirjeestä, kuitenkin sivuinen. Eli haluaisin nyt sanoa jotain tästä luonnoksesta ja sitten esittäisin pari kysymystä komission jäsenelle. Eli tämä on ihan oikeansuuntainen mietintö kaiken kaikkiaan. Ei siinä mitään. Siinä on hyvä tasapaino, kun katsotaan tätä sääntöjen noudattamista ja toisaalta suorituksia. Tämä on pitkä mietintö ja osittain hiukan liian neutraali. Sanoin tämän jo varjoesittelyiden kokouksessa, eli meidän pitäisi kuitenkin yrittää hiukan muuttaa sitä, eli politisoida hiukan tätä mietintöä. Se on aivan tärkeää. Tässä on liian vähän politiikkaa ja joskus tässä liian vähän osoitetaan sormella näitä ongelmia ja oma ryhmäni, ja olet tämän jo kuullut heti ensimmäisessä kokouksessa. Me pidämme kiinni siitä, että paljon selkeämmin täytyy todeta, missä jäsenvaltiot ovat tehneet virheitä. Ne pitää nimetä, eli tämä naming and shaming pitää ottaa käyttöön. Ja nyt tässä ei ole oikeastaan mitään tällaista mukana, ja se on kyllä harmi. Eli varmasti teemme tästä tarkistuksia tämän asian tiimoilta. Ja toisaalta olen iloinen siitä, että tässä nyt on otettu esiin uusia seikkoja esimerkiksi korruption ja petoksen osalta ja tupakan salakuljetukseen liittyvät kysymykset ja Olafin sisäiset konfliktit, valvontakomitea. Eli nämä ovat ihan oikean suuntaisia kohtia. Eli me jatkamme yhteistyötä ja yritän sitten tarkistusten kautta hiukan täsmentää tekstiä. Sitten komission jäsenillä on pari kysymystä. Kuten sanoin, olen kiitollinen näistä vastauksistanne. Ja on aikamoinen tehtävä aina, kun tässä on näin paljon erilaisia kysymyksiä, niin koettaa saada sitä aikaan yksi kokonaisuus. Ja kuitenkin osa näistä vastauksista oli vähän liian yleisluontoisia ja ympäripyöreitä. Ja tietysti jos kysymys on täsmällinen, niin siinä on ehkä helpompi vastata, mutta pari lisäkysymystä. Ensinnäkin nämä suoritukset. Kaikki tiedämme, että monivuotinen rahoituskehys ja siihen liittyvä välitarkastus on pian tulossa. Eli se nyt tapahtuu tämän vuoden lopussa mutta jos sitä ei korjata, niin se ei ole kunnollinen tarkastus. Eli konkreettinen ehdotukseni olisi, eli että katsotte tätä tasapainoa yhtäältä on tavoitteet, jotka liittyvät monimuotoiseen rahoituskehykseen, ja toisaalta on sitten 2020 tavoitteet, eli nämä uudet tehtävät, meidän pitäisi nyt määritellä ne tässä välivaiheessa niin, että komissio voi jatkaa tätä työtä parlamentin ja neuvoston kanssa. Eli tällä tavalla voisimme hiukan parantaa tätä suorituspuolta. Eli oletteko miettineet tätä vai onko se mahdotonta? Ja sitten asiantuntijaryhmät. No ensinnäkin tämä käytännössäännöt. No komissio on kyllä aika epäselvä näissä kysymyksissä. Eli tässä pitäisi nyt tiukemmin vähän muotoilla nämä kohdat. En ole tyytyväinen tähän vastaukseen. Ja sitten asiantuntijaryhmistä. No, te puhuitte jo kaikesta, mitä on tulossa, mutta sinä ei ole mitään kunnollista aikataulua. Eli onko teillä aikataulu, joka liittyy tähän hankkeeseen? Ja sitten vielä tämä tupakkasopimus ja Philip Morrisin kanssa tehdyn sopimuksen arviointi. Mehän keskustelemme tästä torstai-aamuna. Ja te ilmeisesti arvioitte tätä kysymystä komissiossa huomenna. Eli jos me käymme tätä keskustelua torstai-aamuna, niin ehkä sitten tämä arviointi voitaisiin nopeasti tormittaa meille komissiosta, jotta voimme hyödyntää sitä jo keskiviikkona ja valmistautua paremmin sitten torstain keskusteluun. Mutta sitten komission jäsen, kun otetaan huomioon tämän tupakkasopimuksen eri toimijat, niin minulla on sellainen tunne, että komissiossa on tehty erityyppisiä päätöksiä. Ja meillä on tietoa näistä päätöksistä, eli että sopimus toteutetaan arvioinnista riippumatta – Eli periaatepäätös on tehty. No, te voitte sanoa, että kyse ei ole mistään varsinaista neuvotteluista, mutta se, mitä tapahtuu muodollisesti ja epämuodollisesti, niin siinä on aikamoinen ero ja millaista poliittista tahtoa löytyy komission jäseniltä. Eli tässä mielessä kysyisin myöskin, kuinka pitkälti komission jäsen Antti Kaitios on tässä mukana, koska tupakkakysymykseen liittyvät hyvin paljon myöskin terveyteen, kansanterveyteen. Ja myöskin kansanterveyden pääosasto on tässä asiassa mukana ja sehän on erittäin tärkeää. Kiitos sitten Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää Rovat Lavajovaa tästä esityksestä ja siitä valtaisasta työstä, jota hän on tehnyt jo kuukausien ajan, ja hänen avoimuudestaan käydä vuoropuhelua muiden varjoesittelijöiden ja ryhmäjäsenten kanssa. Ja haluaisin kiittää myös komission varapuheenjohtajaa, vaikka nyt kello onkin paljon, vaikka tämä vastaus tulikin nyt myöhään, niin ainakin meillä nyt on mustaa valkoisella joistakin asioista, jotka meitä huolettivat. Toteaisin tähän, että verrattuna siihen, mitä Marti sanoi, niin minun mielestäni nyt rouva Japajovan työ on tällainen, jossa on otettu pedagoginen otte. Tässä on tarjottu keppiä ja porkkanaa ja syyttelyä ja tällainen pedagoginen ote, metodologia, jota en ollenkaan jaa, niin kyllä nähdään, mitä sillä saavutetaan tai ei saavuteta jäsenvaltiolta. Ongelmanahan tässä on järjestelmällisesti varojen käyttö jäsenvaltioissa. Tämä ei liity niinkään virheisiin, vaan kenties strategisiin kysymyksiin, joita täytyisi poliittisesti työstää. Eikä meillä ole koskaan ollut mitään tekemistä eurooppalaisten rahastojen kanssa, niin meidän pitäisi myös tämä tietää. Tässä pitäisi uudelleen pystyä identifioimaan ne mekanismit ja strategiat, joita tarvitaan näiden virheiden syntymiseen. Aina ei ole kysymys huonosta tahdosta, vilpillisyydestä, niin kuin usein valiokunnassa tuomme esille, vaan siitä, että nämä menetelmät ja mallit, joita olemme asetuksiin laittaneet, ja sitten niitä pitää eri hallinnon tasoilla soveltaa ylhäältä alaspäin, ja sitten tilintarkastus tapahtuu taas ylhäältä alaspäin ja tässä on ikuista kiertokulkua ja loppujen lopuksi kyllähän tämä nyt synnyttää virheitä. Eikä näiden virheiden ole välttämättä, täydy välttämättä olla vilpillisessä mielessä tehtyjä ja tahallisia. Rovat ja Vallovalle tämän kyllä tunnustan ja tulen tekemään kaikkeni häntä auttaakseni niin, että voimme identifioida nämä mekanismit, jotka johtavat virheisiin, eikä pelkästään syytellä tässä ketään näistä. Haluaisin tästä nyt vielä todeta sen, että minä hieman kaipaan siitä, että tänä vuonna tai talousarvion vuonna 2014 meillä on tämä konsepti suora hallinnointi ja suora hallinnointi sitten yhdistetään, että tämä ei meitä auta millään tavalla, emmekä pidä tästä mitenkään, mutta ehkä tämä auttaa meitä ymmärtämään, mitä tässä on tapahtunut. Tässä on merkittävä pilari, joka liittyy tutkimukseen. Meidän täytyy todella mennä nyt tähän. Jo vuosien ajan tässä on virhetaso tullut esille tärkeänä osana. Jotkut kollegat ovat yrittäneet vähätellä sitä merkitystä, joka on tie, talousarvion täytäntöönpano tavalla. Mutta kuitenkin kun tässä eräänä päivänä Marin Esku oli paikalla ja keskustelimme asiasta, niin silloin käsissämme oli hyvinkin tärkeitä kysymyksiä ja minusta olisi hyvä, jos pystyisimme syventämään asiaa ja välttämään sitä, että virheet vain moninkertaistuvat sitten näistä tuloista. Kiitän kovasti siitä, mitä sanoitte BKTLien uudelleen tarkastelusta. Tämähän antoi meille oikein mukavan yllätyksen ajatellen yhdistynyttä kuningaskuntaa, mutta tässä on muitakin tärkeitä seikkoja ja komissio näitä työstääkin nyt oikein hyvin. Meidän täytyisi keskittyä tässä esimerkiksi ALV-petoksiin, puhun omasta maastani tässä. Me olemme talouskuripolitiikassa päätyneet jälleen varsin toivottomaan tilanteen, tilanteeseen. Ja sitten veronkiertokysymykset, jotka jälleen vaikuttavat omalla tavallaansa jäsenvaltioiden mahdollisuuteen käyttää varoja hyväkseen. Ja tätäkin täytyy vielä käsitellä ja vielä korostan tätä varojen käyttömahdollisuutta. Millä tavalla EU-varoja voidaan käyttää? Oma maani tässä on yllätyksekseni ollut taas eturintamassa. Kun ajatellaan näitä komission ennusteita ja meidän täytyy pystyä tukemaan komission työtä ja yrittää löytää mahdollisimman neutraalit ja lähestymistavat niin, että löydämme tehokkaan tavan auttaa tämän ongelman voittamisessa. Ja, ich mich auch noch auf die Rednerliste Minäkin olen puhelistalla. Hyvä Martina. Tässä on ollut kovaa työtä tämän vastuuvapauden osalta. Kiitoksia. Kaikkihan ovat yrittäneet keksiä neuvoston uudelleen tähän mennessä, ja osittain olet tässä onnistunut. Sanoisin vielä, että nämä varaumat, joita meillä oli viime vuosina, niin meidän täytyy nyt keskittyä juuri näihin kysymyksiin, koska nämä ovat tärkeitä asioita. Ja meidän täytyy mainita jäsenvaltioita, meidän täytyy mainita aloja, joilla on parannuksen, parannuksen varaa. Ja sitten nämä maksuviranomaiset pitää myöskin ottaa esille. Tämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja varmaan voimme tähän tehdä vielä muutamia tarkistuksia. No sitten tämä Olaf, joka askarruttaa minua. Olisi tärkeää, että saisimme tästä kunnollisen kuvan ja nyt kun varapuheenjohtajana paikalla, niin 10. helmikuutahan intranetissä Olaf julkisti tietoja komissio Luxemburissa ilmoitti, että osa Olafista siirretään siis Luxemburgin. Siis 118 paikkaa. Tämä on aika tärkeää, kun ajatellaan kaikkia näitä tutkimusyksiköitä, jos ne siirtyvät sinne. Ja Miten tämä pitää ymmärtää? Ollaanko tässä hajottamassa virastoa? Ja sitten EPOF-asetusta vielä ei ole hyväksytty, emmekä tiedetä, missä vaiheessa tämä työ on. Eli onko Luxemburg tässä työssä nyt mukana? Eli komission puheenjohtaja varmaan oli tästä iloinen, ja monta kertaa aina kun on yritetty saada näitä tietoja Luxemburgista, no tehän tunnette tämän keskustelun paremmin kuin me, niin tarkoittaako tämä nyt, että Siis miksi tämä tehdään nyt tässä vaiheessa ja tarkoittaako tämä, että kaikki siirretään ja jos niin miksi nyt ja mitä seuraamuksia sillä on Olafille, koska sehän tarkoittaa sitten tietysti, että tämä virasto on jo hajoamassa. Olen kuullut sieltä ikäviä uutisia. Kaikki haluavat sieltä pois, koska Brysselissä monilla virkamiehillä on asunto ja perhe, eivätkä he haluaisi millään muuttaa Luxemburgiin. Eli voisitko sanoa tästä jotain? Se olisi hyvä. Ja sitten vielä tilintarkastustuomioistuimelle kysymys aikataulusta vastuuvapauden osalta. Ja olisi hyvä, jos kuulisimme vähän tästä jotain, koska meidän täytyy nyt uudistaa varanhoitoasetusta. Ja sitten on vielä yksi asia, eli tämä vuosikertomus. Eli varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia kaikille arvoisille parlamentin jäsenille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron keskustelussa. Olen melkoisen innokas varmistamaan sen, että me yhdessä interaktiivisesti tarkastelemme, mitä asioita voimme ottaa työhömme mukaan niin, että suoriutuisimme sitä paremmin. Haluaisin pohtia tässä yhteydessä, että ei-tuotannollisiin tukiin liittyvää huomiota, joka tehtiin hyvin usein. Kansalaisten silmissä tärkeää ei ole hallinnollisen virheen koko, vaan se tosiasia, että he näkevät virheen me tulemme tarkastelemaan teidän valmistelemaan kertomusta ja arvioimme sitä, mitä tämä tarkoittaa meidän riskianalyysimme kannalta ja kuinka voisimme estää tällaisen. Tässä tehtiin erittäin tärkeä huomio liittyen siihen, että rakennerahastot ovat merkittävä osa talousarviotamme ja se tosiasia, että tietyillä kulutuksen aloilla oli systema- on systemaattisesti korkea virhetaso. Tämähän oli ensimmäinen huomiomme tässä keskusteluissa. Kuten aikaisemmin mainitsin, me tulemme tarkastelemaan aikaisempia kausia tätä kautta ja pyrimme selvittämään, mitkä ovat ne syyt, jotka aiheuttavat tämän jatkuvasti korkean virhetason. Ja tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen kertomus on hyvin hyödyllinen luonnollisesti. Keskustelu siitä, kuinka parhaiten voisimme rohkaista toimimaan, on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Naming and shaming – on jotakin, mitä olemme käsitelleet jonkin aikaa. Tilastot osoittavat meille, että itse asiassa kaikissa jäsenmaissa jotakin saadaan tehtyä hyvin ja jotakin muuta huonosti. Jos tarkastelette tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kaavioita tähän asiaan liittyen, kuva on hyvin monimuotoinen. Minä olen aina täällä todennut ja aina tulen toistamaan sen, että välillä kun keskitymme nimeämiseen ja nolaamisen, naming ja shamingin liikaa tapahtuu niin, että toiset jäävät piiloon. Meidän täytyy olla aktiivisempia, aikaisin tunnistaa virheet ja poistaa ne arha aikaisin. Mutta ehkä tässä me voimme tarkastella sitä, mitä voimme tehdä. Tämä ei ole mikään helppo keskustelu ja paljon kiukkua syntyy keskustelun ympärillä, kuten huomataan. Puoliväliarviointiin liittyen luonnollisesti me pyrimme tekemään parhaamme käyttäen puoliväliarviointia siihen, että keskitymme budjettivarojen käyttämiseen parhaalla mahdollisella tavalla ja tarkastelemme myöskin sitä, kuinka talousarvio nivoutuu alkuperäisiin tavoitteisiin ja onko meidän tarkoitus uudelleen määritellä tavoitteitamme ja jos niin on, mikä kuulu tällä tulee olemaan. Tulemme tarkastelemaan Eurooppa 2020 strategioita ja uusia tavoitteita ja pyrimme tunnistamaan päällekkäisyydet. Meidän täytyy tunnustaa se, että kunnianhimomme taso voi olla vain erittäin korkea silloin, kun toimimme yksimielisesti. Siksi olisi erittäin tärkeää, että kun teemme puoliväliarvioinnin, ähm, jäsenmaat ja kansalliset parlamentit rehellisesti tuovat mukaan pohtimaan, kuinka voimme resurssimme paremmin käyttää. Kun meillä on pieni talousarvio ja tämä talousarvio on pieni, joka ikinen sentti on tärkeä. Me tunnustamme tämän ja tämän viestin, jonka usein kollegoille komissiossa ja valiokunnassa välitän kun ympäristö no, muuttuu nopeasti, me emme voi kuvitella, että kaikki sellainen, mikä oli prioriteetti silloin, kun asioista neuvoteltiin, olisi yhä nytkin prioriteetti. Mutta kuten tiedätte, on helppoa luoda uusia prioriteetteja, mutta hyvin vaikeaa vanhoja prioriteetteja kumota. Me tulemme siis tekemään töitä siinä, että löytäisimme oikeanlaisen tasapainon edistymisen suhteen luomatta veristä tappelua, joka aiheuttaa sen, että emme saa suostumusta, sillä kuten tiedätte, yksimielisyys on tarpeen, ja että parlamentin ja neuvoston suhteet huononevat entuudestaan. Mutta tämä on hyvin hankala tilanne, kuten sanoin. Äh, olen vastannut äh, tähän käytännössäännöstöön. Palaan siihen myöhemmin. johdonmukaisuus on tässä tärkeää ja se, että me jatkuvasti muutamme pelisääntöjä, liittyy tähän. Kuten aikaisemmin sanoin puheenvuorossa, niin meidän täytyy kuitenkin toimia esimerkillisesti, joten palaamme tähän asiaan myöhemmin. Asiantuntijaryhmään liittyen kirjan ylös sen, että te haluaisitte myöskin arvioida sitä, mitä me täällä olemme aikataulun suhteen tehneet. Me tulimme keskustelemaan kollegoiden kanssa siitä ja sitten tulemme uudelleen palaamaan asiaan. Lähetämme teille uuden kirjan, kuten nämä vastuuvapauden menettelyssä teemme tupakkasopimuksiin liittyen. Komissio itse asiassa perjantaina saattoi päätökseen työnsä asiassa. Tämä oli meille erittäin tärkeää. Olen aikaisemminkin sanonut, että tässä arvioinnissa meillä on mukaanottava menettely käytössä. Ja haluan varmistaa sen, että sillä hetkellä, kun me nappia painamme ja kaikki muuttuu julkiseksi, todennäköisesti huomenna olemme valmiina. Te tulette näkemään, että me emme ole ennen arvioinnin saamista mitään päätöksiä tehneet. Nyt arviointi on olemassa ja nyt meidän päätös pitää tehdä. Kuten tiedätte, olemme varovaisesti sitoutuneet työhön kaikkien sidosryhmien edustajien kanssa ja olemme tarkastelleet koko kuvaa. Me teemme siis päätöksen, joka on hyvin perusteltu ja joka palvelee parhaiten näiden sopimuksien ajamaa intressiä eli Euroopan unionin taloudellisten intressien suojelua. Decision? No, no, no, no, no. We, we, uh, we, we want... Päätös, niin. Sanoin, että me haluamme päätöksen tehdä hyvin nopeasti. Oletan, että tämä tapahtuu hyvin pian. Nyt meillä on siis arviointi me Kaikki asiat ovat aivan selviä sen suhteen. Kaikki tekijät ovat tiedossa ja tältä pohjalta me pystymme päätöksen tekemään. Kuitenkin haluan varmistaa myös sen, että kaikki, erityisesti kollegat komissiossa, ehtivät tutustua asiaan ja arviointiin niin, että Päätöksemme on varovainen. Luonnollisesti meillä on mahdollisuus siitä keskustella vielä uudelleenkin. Olemme samaa mieltä siinä, että meidän täytyy erottaa virhe ja petos toisistaan. Jokainen virhe ei ole petos, mutta aina kun virhe tapahtuu, ihmisten luottamus talousarviomme kohtaan kärsii. Me tarkastelemme niitä kategorioita, joissa on suuri todennäköisyys riskeille. Aloja, joilla on suuria houkutuksia väärinkäytöksille, petoksille, virheille ja absorptio tasoa. Myöskin tarkastelemme, kuten edustaja Pirskin sanoi, MFFn myöhäinen käynnistyminen on valitettavaa ja me olemme havainneet sen, että absorptiotaso on arviot sen suhteen ovat olleet ylioptimistisia, eli meidän täytyy selkeästikin mahdollisimman hyvin sitouttaa toimijoita, että voimme varmistaa sen, että ohjelmat toimeenpannaan aikataulun mukaan, sillä muutoin ohjelmakauden päätöksessä meillä on aivan samanlainen tilanne kuin viimeksikin meillä on siis laskuja eikä enää varoja. Sitten Luxemburgin liittyen varaamat ovat luonnollisesti jotakin, mistä me keskustelemme vielä myöhemmin vuoropuhelussamme. Meidän täytyy toimia. Olafin siirtyminen Luxemburgiin. Tämä on itse asiassa hyvin suoraviivainen tarina. Me olemme käyneet neuvotteluja Luxemburgin kanssa siitä, että asbesti vaaraksi arvioidusta rakennuksesta siirrettäisiin henkilöstöä, siis rakennusta pidettiin asbestin kannalta turvalliselta, mutta siellä oli asbestia, joten ihmiset täytyy siirtää kyseistä rakennuksesta pois. Olemme käyneet neuvotteluja Luxemburgin kautta. Se hyvin avokätisesti oli valmis osallistumaan lopulta, ja me olemme arvioineet mahdollisuutta siirtää Olaf Luxemburgiin. Me olemme tunnistaneet tiettyjä alueita, joilla tai joilta henkilöstöä voitaisiin tehokkaasti Luxemburgin siirtää. Olemme myöskin tunnistaneet eh, yhden toimialan, jolta henkilöstöä voidaan siirtää Luxemburgiin, jos Euroopan syyttäjäviraston virasto asetetaan Luxemburgiin. Tämähän on siis hyvin hypoteettinen tilanne ei ole tehty vielä päätöstä siitä, missä tämä tuleva Euroopan unionin syyttäjävirasto tulee sijaitsemaan. Jos teemme päätöksen, että todellakin tämä virasto asetetaan Luxemburgiin, meidän täytyy tämän päätöksen jälkeen pyrkiä määrittelemään se, mitä tämä tarkoittaa, mikä tulee olemaan uuden syyttäjäviraston ja Olafin suhde. Eräät teistä hyvin tietävät äh, keskustelua seurataan, että komission alkuperäinen aloitte on muuttunut nyt neuvotteluiden myötä hyvin suuresti ja siksi ne oletukset, joita me teemme aikaisemmin siitä, mitä henkilöstöä Olafista saatettaisiin uuteen Euroopan syyttäjävirastoon siirtää, eivät enää päde. Luvut, jotka ovat tässä neuvottelussa Luxemburgin kanssa olleet mukana, koskien hypoteettisia henkilöstön siirtoja liittyvät nimenomaan tähän. Meillä on sitoumus, ellei syyttäjävirasto Eppo Luxemburgin siirry. Me pyrimme määritelmään sen, missä muualla saattaisiin, saattaisi olla mahdollisuus tälle virastolle – löytää toimipaikka. Tämä pitäisi vuoteen 2023 mennessä siis saada sovittua ja siksi mielestäni on hiukan hämmästyttävää, että Olafin verkkosivulla asiasta puhutaan, kun tämä on hypoteettisen tilanteen hypoteettinen mahdollisuus. Ja tämä tapahtuu vasta vuonna 2023. Olafia on kuultu ja Olaf on tietoinen siitä, että meidän täytyy löytää mahdollisia toimipaikkoja, jos syyttäjävirasto EPPO Luxemburgin haluaa. Tehän tiedätte, että aikaisemmissa neuvoston lopupäätelmissä Luxemburg on valittu EPPOn toimipaikaksi, mutta tätä toimipaikkakysymystä ei ole vielä vahvistettu. Kuten tuo puheenjohtaja Gressel sanoi, täällä valiokunnassa ihmiset ovat olleet mukana kysymyksen käsittelyssä ja tämä on jotakin, mitä tulemme käsittelemään, kun tiedämme miltä Eppo oikein tulevaisuudessa näyttää ja missä se sijaitsee ja kuinka se vaikuttaa Olafiin. Eli Olafin henkilöstön ei kannata vielä huolestua. Ja haluan myöskin yhtyä niihin, jotka kiittivät esittelijää tärkeästä työstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Joudun ikävä kyllä palaamaan vielä tähän Olaf-tapaukseen koska uudessa Olaf-ehdotuksessa, siis te sanot ihan oikein, että komission syyttäjän viraston ehdotusta on muutettu, ja tässä neuvoston uudessa luonnoksessa Olaf ei ole edes mukana. Eli emme nyt tiedä, onko Olaf tässä osana vai onko neuvosto ottanut vielä tähän kantaa. Mutta kun otetaan tämä huomioon, että tämä Olafin pääosasto, ja siis tämähän on joskus hankalaa, kun katsotaan, mitä pääosastossa oikein tehdään. Tätä yritämme nyt selvittää. Ja sitten 10. helmikuuta ilmoitettiin, että 118 paikkaa siirretään Luxemburgiin, niin ymmärtäisin, että vuoteen 2018 mennessä jotain tulee tapahtumaan. Eli se, mitä sanoitte, ei nyt oikein täsmää. Jos kaikki ei nyt täsmää, niin tässä on useampi asia nyt vähän pielessä. Eli voisitko tästä nyt sanoa jotain? Eli että mitään siirtoa ei tapahdu, eikä Olafia ruveta pilkkomaan. Eli jos saamme jotain osvittaa tästä syyttäjän viraston toimipaikasta, niin mikä se oli se mikä hyvänsä, niin voitteko tästä kertoa vielä jotain enemmän? We will follow up because we had a meeting with all of... Ensin teemme seurantaa tästä. Meillä oli tapaaminen Ulafin kanssa, jossa asia selvennettiin. No, me varmistamme sen, että jos tätä ei ole, niin tämä tullaan tekemään. Ja tämä johtaa minut seuraavaan kohtaan, eli siihen, että mitään päätöstä ei ole tehty vielä Euroopan syyttäjäviraston tarkasta muodosta. Mutta hieman on määritelty sitä, miltä se saattaisi näyttää. Ja tämän hyvin erilaisen määritelmän pohjalta me nyt tarkastelemme sitä, mitä vaikutuksia tällä hyvin erilaisella määritelmällä voi olla Olafille, koska on yksi asia se, että meillä on komission alkuperäinen ehdotus, johon hyväksytään pieniä muutosehdotuksia ja tässä tapauksessa, tässä tapauksessa meillä olisi ollut merkittävän paljon tutkintakapasiteettia siirretty, siirrettynä EPPOon ja silloin olisi pitänyt laskea henkilöstömäärät, jotka olivat Olafin ilmoituksessa. Siis jos meillä olisi ollut tuo ehdotus. Nyt meillä ei tällaista ehdotusta enää ole. Näin ollen. Mikä tämä vaikutus olisi sitten Olafiin, niin sitä täytyy arvioida – Saattaa olla, että vaikutus on paljon pienempi, se on varmaa. Jotain vaikutusta tulee olemaan. Meillä ei voi olla yhtäältä Eppoa toisaalta Olafia ilman, että niillä olisi mitään ö, toiminnallista korrelaatiota. Ja tämän vuoksi minusta nyt olikin mielenkiintoista ja yllättävää nähdä tämä ilmoitus. Tämähän oli hypoteettinen alusta lähtien. Tämä perustuu siihen ennakko-olettamukseen, että Luxemburg saattaa, ja korostan, saattaa olla Olafin tuleva ää, toimipaikka. Ja siinä tapauksessa olisi järkevää, siis puhujakorja Epon tuleva ää, sijaintipaikka. Ja siinä tapauksessa olisi järkevää, että tiettyjä henkilöstö, henki, tiettyä henkilöstöä siirretään ehkä 2018 vuodesta eteenpäin. Mutta nyt kun täällä salissa istuu, niin en minä tiedä minne Eppo sijoittuu. Ei tähän vastausta ole vielä saatu. Se saattaa olla, se saattaa löytyä tulevaisuudessa Luxemburgista tai, tai Haagista. Haakin on ilmoittanut tähän kiinnostuksensa. Emme vielä tiedä tätä asiaa. Joten nyt on aivan liian varhaista keskustella tästä aiheesta ja tämän vuoksi olimme varsin yllättyneitä siitä, että tätä yleensä kommentoitiin. Ja minä kyllä tulen seuraavaan, seuraamaan asiaa ja varmistamaan sen, että asian suhteen tulee selvyyttä. Kiitos. Niin on selvää, että jos 118 paikkaa Olafista siirretään lähitulevaisuudessa Luxemburgiin, niin on aika selvää, missä tämä syyttäjävirastokin sitten tulee sijaitsemaan. Tasarus, ole hyvä. This is the thing that we don't... Anteeksi, palaan tähän asiaan. Me emme siis tiedä, missä se tulee sijaitsemaan. Kun me keskustelimme asiasta, kun neuvottelimme asiasta Luxemburgin kanssa, tuolloin tieto oli se, että neuvoston alkuperäinen suunnitelma EPPON sijainnille oli Luxemburg. Se oli siis tuolloin tilanne, mutta tämä on siis hyvin hypoteettinen arvio. Jos tämä päätös todella tehdään perustuen todelliseen tilanteeseen siitä, missä EPPO sijaitsee, tiettyjä siirtoja Luxemburgiin saattaisiin tehdä. Ja me olemme myöskin sanoneet, että ellei Eppo siellä sijaitse tulevaisuudessa, emme enää keskustele siirroista lainkaan. Hyvin selkeästi siis haluaisin sanoa, että tällä hetkellä mitään ehdotuksia me emme ole tekemässä siitä, että Olafin henkilöstö siirretään minnekään tällä hetkellä. Eli tässä nyt ei yritetä toimia takaoven kautta. Ja sitten Lasarus, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. First of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Tuomioistuimessa olemme rohkaistuneita siitä, että tämä valiokunta on pitänyt hyvänä vuosikertomustamme ja suosituksiamme kertomuksessa. Me kehitämme edelleen vuosi, jotta siitä tulisi vielä enemmän lisäarvoa vastuunvapausviranomaisille. Ja sitten vuosikertomuksen suosituksista, ensinnäkin suoritukset komission tulisi ryhtyä toimiin suoritusten suhteen. jotta nämä toiminnalliset ohjelmat ja kumppanuussopimukset keskittyisivät enemmän strategisiin tavoitteisiin. Sitten sääntöjen noudattamisesta komission tulisi analysoida korkeita virhetasoja joko ennen tai sitten tämän välitarkastuksen yhteydessä. Ja suositamme edelleen komissiolle – että teidän tulisi ryhtyä toimiin, jotta jäsenvaltioista saatavat tiedot olisivat luotettavampia. Sitten puheenjohtajan kysymys vastuuvapauden aikataulusta. Voin kertoa, että yhdessä komission kanssa me olemme nyt viimeisessä vaiheessa sovimassa sopimusta ja julkistamme tämän vuosikertomuksen aikaisemmin, siis vuoden 2015 kertomuksen 10. elokuuta alkavalla viikolla. Ja lähitulevaisuudessa saatte sitten kirjallisesti tietoa ja toivottavasti voimme silloin esitellä vuosikertomuksen. Ja haluaisin kiittää komission tilintarkastustuomioistuimen kollegoita, erityisesti varapuheenjohtaja Georgievaa yhteistyöstä, jonka avulla tämä on ollut mahdollista. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä esittelijä. Ähm, Kiitoksia. Minulla nyt ei ole varmaankaan näin lopussa enää paljon kommentteja. Haluaisin kiittää kaikkia tästä, kuten aina, hedelmällisestä keskustelusta. Kiitos varapuheenjohtaja. Tämä oli viimeinen kerta, kun olitte täällä valiokunnassa läsnä. Tulen kaipaamaan teitä. Kiitän kaikkia ja arvostan antamaan ne viestiä siitä, että haluatte vakavasti sitoutua näihin mainitsemaanne kymmeneen kohtaan ja odotan olla kirjettänne, josta näkyy syvempi ja vahvempi sitoutuminen. Ja toivotaanpa niin, että tämä ei olisi ihan viime tipassa ennen 23. helmikuuta järjestettävää 23. maaliskuuta järjestettävää äänestystä puhujakorjaa. Minä Tulen pitämään kaiken mielessäni. Meillä tulee olemaan paljon varjoesittelijöiden tapaamisia sen jälkeen, kun määräaikatarkistuksille on päättynyt, joten meillä on mahdollisuus keskustella niitä. Ja kiitos kaikille yhteistyöstä ja kiitos myös tilintarkastustuomioistuimelle. Kiitoksia, että tulitte paikalle komission varapuheenjohtaja ja myöskin tästä yhteistyöstä. Haluamme kiittää siitäkin komission tiimiä. Sitten olemme kohdassa 62 esityslistalla eli EUn yleinen talousarvio, ja esittelijä on Claudia Schmidt. Ole hyvä. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia. Eli kehitysrahaston vastuuvapaus vuoden 2014 osalta, sehän on uuden ohjelmointikauden ensimmäinen vuosi. 2014-2020 kaudella. Budjettineuvottelut saatiin päätökseen hyvin myöhäisessä vaiheessa ja meillä oli nyt tällainen väliaikaisjärjestely, jotta voitiin varmistaa se, että varat saadaan ajoissa käyttöön. Ja tämä varamekanismi oli 1,6 miljardia ja siellä on ollut varoja 936 miljoonaa on vapautettu kahdeksannesta ohjelmasta ja 586 kymmenestä ohjelmasta ja 19 miljoonaa sitten on, on maksettu korkoja. Olin aikaisempina vuosina esittelijänä, varjoesittelijänä ja tänä vuonna esittelijänä, eli olen jo tutustunut tähän menettelyyn. Eli täällä on näitä tarkastuslausumia ja lausuntoja, jotka liittyvät varojen oikeaan käyttöön. Ja tässä täytyy nyt korostaa, että edelleenkin olen sillä kannalla, että nämä summat pitää ottaa mukaan vastuuvapausmenettelyyn, koska kyse on veromaksajien varoista, vaikkakin niitä hallinnoi pankki. Ja sitten suuri budjettiapu on vielä huolenaihe, koska 22 prosenttia kehitysvaroista käytetään tämän välineen kautta ja niiden seuranta on käytännössä mahdotonta. Tässä puhutaan 794 miljoonasta. Ja sitten kehitysvarojen budjetointi, eli vuonna 2014-2020 se on 30,5 miljardia ilman, että parlamentilla on sananvaltaa näissä asioissa. Ja sitten suorituksiin kohdistuva valvonta. Tämähän on väline, jota komissio on hyvin vähän tai huonolla menestyksellä käyttänyt tähän mennessä. Ja tärkeimmät kohdat on nyt koottu yhteen kohtaan, joka yhdistää kehitysavun, odotetut tulokset ja tämän hetken sen pakolaiskriisin. Kuulemistilaisuudessa kuulin komission jäsentä Mimitsalta mielenkiintoisia tietoja. Hän viittasi siihen, että pakolaiset, jotka tulevat Eurooppaan, tulevat lähinnä Afganistanista ja Syyriasta, ja AKT-maista tulee ihmisiä, ja he etsivät täällä nyt parempaa elämää, Komission jäsenen näkemys osoittaa nyt tämänhetkisen tilanteen. Me nyt katsomme vain, mitä tapahtuu, ja olemme sitten yllättyneitä, kun joudumme tilanteeseen, jossa pahimmat aavistukset käyvät toteen. No sitten tässä on yksi kohta, jossa meidän pitää toimia joustavasti yleisen talousarvion varojen osalta. Kun tapasimme Mimitsan, ja valiokunnan jäseniä. Siellähän on ikään kuin pata, joka täytetään rahalla kolme kertaa vuodessa. Ja sitten täytyy katsoa, millaisia alueellisia tavoitteita tuetaan jäsenvaltioissa. Ja sitten 10 miljardia euroa on varattu erinäisille hankkeille – ja se on otettu kahdeksannesta ohjelmasta. Eli kun ajatellaan nyt pakolaiskriisiä, niin jos haluamme tehdä jotain myönteistä, niin meidän täytyy toimia nopeasti. Ja meidän on ymmärrettävä, että kehitysapu ei ole mitään lahjaa, vaan me puutumme näihin pakolaisuuden perussyihin sitä kautta. Kehitysvaroja täytyy käyttää kohdennetusti, jotta ihmisiä paikan päällä todellakin voidaan auttaa parantamaan elinolosuhteitaan ja että he pystyvät jäämään kotipaikoilleen eivätkä joudu lähtemään naapurimaihin tai kauemmas. Kysymys liittyy nyt budjettiin. Meidän pitää käyttää vielä enemmän varoja, mutta monet ongelmat ovat edelleen olemassa ja voivat niillä vielä suurempia varoja. Ja meidän täytyy miettiä ehkä uusia painopistealueita, kuten pakolaiskriisin ennaltaehkäisy. Me tunnemme nämä luvut. 917 hanketta on nyt myöhässä tai eivät pääse tavoitteisiinsa. Ja tämä summa oli 9,18 miljardia. Ja kuten jo sanottiin, vuonna 2014 käytettiin suhteellisen vähän varoja, koska se nyt oli ensimmäinen budjetti vuosi uudella kaudella. Ja tässä asiassa täytyy nyt muuttaa jotain. Koska jos me jatkamme samaan malliin, niin silloin hyvin nopeasti törmätään mahdollisuuksien rajoihin. Jos nyt katsotaan näitä eri ongelmia, joita EU:ssa tällä hetkellä on hoidettava, niin kehitysrahaston osalta parlamentin pitää saada enemmän sananvaltaa. Joustavuus on mahdollista, jos halutaan välttää se, että maat joutuisivat kokonaan konkurssien. Eli kehityspolitiikassa. Meidän täytyy oppia virheistä ja samanaikaisesti meidän pitää olla hiukan joustavia. Eli tässä nyt pähkinänkuoressa tämän mietinnön sisältö. Ja nyt sitten odottelen kollegoiden kannanottoja. Kiitoksia. Tämäkin oli hyvin perusteellinen mietintö. Meidän täytyy kiinnittää tosiaan EKRään huomiota enemmän. Ja seuraavaksi Ajala Sender. Kiitoksia. Minä haluaisin ensinnäkin pyytää anteeksi varjoesittelijän puolesta, koska ryhmämme varjoesittelijä ei henkilökohtaista terveyssystä voinut olla täällä paikalla tänään. Ja hänen sanoillaan haluaisin nyt identifioida joitakin niitä seikkoja, jotka mielestämme ovat ongelmallisia. Ja kiitämme rouva Schmidtiä tehdystä työstä tämän asian osalta. Meistä vaikuttaa kuitenkin, sanotaanpa nyt, hälyttävältä, kun ajatellaan sitä, mitä jo miten jotkut haluavat käyttää tätä hätävarantoa Afrikkaan. Jos nyt kuten varapuheenjohtaja sanoikin, jos ryhdymme muuttamaan emme prioriteetteja, vaan jotakin tavoitteita, joita apuvälineissä on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kun ajatellaan näitä konfliktien alkumaita, lähtömaita, Eivätkä nämä ole hätätilanteita, koska me olemme tienneet jo näiden maiden tilanteesta pitkään. Me tiesimme, että Keski-Afrikassa esimerkiksi on ongelmia. Ja näin ollen kysymys on keskipitkän ja pitkän aikavälin ajusta, avusta, joka liittyy näiden maiden kehitykseen ja siihen, että pikkuhiljaa nämä maat voisivat lähentyä keskikehitystä ja ottaen huomioon myös muut mahdolliset sopimukset, joita olemme tehneet asian osalta. Ja se, että nyt käytettäisiin varoja ja etsittäisiin nopeaa ratkaisua meidän ongelmaamme. Tämä ei ole näiden maiden ongelma, vaan tässä yritetään tehdä tästä sellainen nopea ratkaisu meidän ongelmiimme, niin no kyllähän me tiedämme, mitä nämä nopeat ratkaisut sitten voivat olla, niin meidän pitäisi ainakin yrittää hitaammin tämän asian suhteen edetä ja tarkastella sitä huolellisemmin. Yksi asia on se, että me so panamme täytäntöön varoja, käytämme varoja, niiden pitäisi olla uusia varoja. En nyt rupea nimeämään tässä maita, koska tämä minua vain hervostuttaa minua, mutta nämä eivät ole sellaisia varoja, jotka liittyvät Euroopan unionin tämänhetkisen lainsäädäntöön jos toisaalta sitten yritämme saada liikkeelle tässä rahastoja, jotka kuuluvat keskipitkän pitkän aikavälin kehitykseen eh, ja käyttää niitä tällaisessa hätätilanteessa, niin ei tämä ole mahdollista ja varmastikin ymmärrätte, miten vaikeaa on näin radikaalia ja kiireellistä muutosta toteuttaa, kun ajatellaan näitä prioriteetteja. Ja varmasti hän ymmärtää myös sen, että kun on näitä tällaisia trustirahastoja ja on kehitetty rahoitusvälineitä, joilla halutaan vakalla tavalla lisätä Euroopan unionin talousarviota, niin samahan tässä myös pätee, kun ajatellaan kehitysapua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja siitähän pitää pitää kiinni. Ja kun luomme tällaisia erilaisia rahastoja, niin niilläkin on tietynlainen hallinnollinen ja rahoituksellinen riski. Me olemme myös köyhennämme, öö, vähennämme kehityksen suunnattua rahoitusta. Ja me, tätä varjoesittelijä haluaa tässä muuttaa nyt. Eli tässä olisi erilainen rahoitus keskipitkä pitkäaikavälin hankkeisiin kehitysmaissa. Niin, ja jos tässä nyt yritetään luoda tästä kiireellistä rahoitusta Euroopan unionissa näiden trust fundsien kautta, niin tämä johtaa vain suurempaan epävarmuuteen, muun muassa täytäntöönpanossa. Kollegit siellä pitää. Siellä. Ja ich bin der Kollegin Schmidt. Olen Schmidtille kiitollinen tästä mietinnöstä. Jos tätä nyt verrataan aikaisempiin mietintöihin. Nyt ensimmäistä kertaa tässä nyt on ihan perusteltuja tietoja siitä, mitä kehitysrahaston kulisseissa tapahtuu. 10 miljardia myöhästyneitä maksuja, 25 prosenttia kaikista hankkeista eivät ole päässeet tavoitteisiin. Eli tämä nyt osoittaa, että että meidän täytyy huomattavasti uudistaa tätä rahastoa. Ja sitten meidän täytyy katsoa sitä, mistä puhuttiin, eli 62 prosenttia näistä hankkeista eivät ole meidän käsissämme täytäntöönpanon osalta. Ja lopuista 38 prosenttia on usein kolmansien tahojen tai kolmansien valtioiden käsissä. Eli meidän pitäisi yleisesti keskustella siitä, miten tätä välinettä käytetään edelleen vai pitäisikö se enää käyttää, koska Euroopan kehitysrahasto, sehän liittyi kotonun sopimuksen yhteydessä AKT-valtioiden suhteen ja sehän päättyy vuonna 2020, eli aikaa ei enää ole kovin paljon. Meidän täytyy nyt selvittää, jatketaanko sopimusta vai ei. Käsittääkseni neuvotteluita ei ole kunnolla edes aloitettu vielä tässä vaiheessa. Eli siksi mielestäni nyt on korkea aika miettiä, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Mielestäni loogista olisi, että Euroopan unioni ottaisi mukaan kehitysavun budjettiinsa. Tietenkin nämä pitää korvamerkitä nämä rahat. Ja sitten parlamentaarista valvontaa harjoitettaisiin varojen käyttöjen suhteen. Ja sitten yksi asia, joka tulee aina turvallisuuspolitiikassa esille, on se, että Euroopan kehitysrahastosta myöskin on rahoitettu tätä rauhan välinettä, eli valtavia summia annetaan Afrikan unionin rauhan missioineille, joita siis toteutetaan Afrikanin unionin alaisuudessa. Viimeisin lukemani on se, että nämä Afrikan unionin rauhanmissiot, lähinnä Somaliassa, mutta myöskin Itä-Kongossa ja Keski-Afrikassa ovat 98 prosenttisesti EUn maksamia. Sotilaalliset toimet eivät saa rahoitusta Euroopan budjetista, ja jotkut katsovat, että EKR pitäisi jäädä budjetin ulkopuolelle. Ja jos tämä nyt on syy, niin meidän täytyy löytää siihen ratkaisu, eli miten nyt hoidetaan tämä Afrikan rauhanväline – se nyt on aika ongelmallinen muutenkin, koska me nyt rahoitamme sotilastoimintaa mais, näissä maissa, joissa sisäiset olosuhteet ovat sellaiset, että voidaan epäillä, taistelevatko sotilaat omia kansalaisiaan vastaan. Eli tämä tulee nyt hyvään aikaan tämä mietintö, koska vuosi 2020 ei enää ole niin kaukana. Ja nyt on kiireellistä avata keskustelu siitä, mitä tälle rahastolle tehdään ja mitä ylipäänsä teemme kehitysavun rahoituksen suhteen. Kiitoksia. Minäkin olen vielä puhelistalla. Tämä on tärkeä mietintö. Ja minäkin olen huolissani, koska nyt ulkopolitiikassa siellähän vuosikymmeniä on vaadittu, että meidän pitää budjetoida kehitysrahaston varat, myöskin nämä sotilaalliset kulut, jotka liittyvät näihin afrikkalaisiin rauhanmissioihin, ja näin ei voi olla. Tämä on niin kieroutunutta. Yhtäältä meillä on kehitysrahastoa ja sitten toisaalta annamme tätä samaa rahaa sotilaiden aseistamiseen. Eli ratkaisu on löydettävä ja ehkä komissio voi sitten kertoa tästä vielä. Niin, Claudia, yksi asia vielä. Me olemme käyneet katsomassa lukuhuoneessa, kenelle nämä varat menevät edunsaajille. Ja tiedän, että ehkä tähän liittyy paljon työtä, mutta tietojen laatu oli kyllä todella surkea. Eli meidän pitäisi saada jonkinlainen Excel-taulukko esimerkiksi, eli sieltä voidaan löytää näitä tietoja. Siellä oli kaksi erilaista osiota. Yksi oli jaoteltu maakohtaisesti ja toista ei ollut jaoteltu minkään perusteella. Eli käytin siellä tuntikausia ja en nyt sieltä kovin montaa johtopäätöstä pystynyt tekemään. Meillä pitää olla näitä Excel-tietoja, jotta hiukan pystymme tekemään työtä niiden kanssa, koska jos talousarvion valvonnassa ei voida käyttää lukuja hyviksi, niin ei se ole mitään talousarvion valvontaa sitten enää. Eli tästä pitää tehdä tarkastus, koska tämä asia nyt on hyvin keskeinen. Ja myöskin täytyy muistaa se, että meidän täytyy saada nämä tiedot Excel-muodossa. Eli me nyt odottelemme, että todellakin voimme työstää näitä tietoja ja pystymme tekemään niistä jotain johtopäätöksiä. Peruskoulussahan voidaan las- tehdä laskutoimituksia ihan sormilla, mutta näissä kysymyksissä kyllä ei enää. Eli teen tästä asiasta tarkistuksen. Ja komissiosta meillä on varapuheenjohtaja Budishauser. Kiitoksia, että paikalla. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, vielen Dank für die Gelegenheit. Kiitoksia puheenjohtaja, että saan hiukan tehdä huomioita tähän mietintöön. Meillä ei ole mitään ongelmia tämän mietinnön osalta. ja olemme aika lähellä toisiamme näissä asioissa. No sitten kysymykset, jotka liittyvät vastuuvapauteen. No, tässähän oli monia poliittisia kysymyksiä, joista voimme kyllä keskustella jossain toisessa yhteydessä. Eli meidän pitäisi käsitellä tiettyjä kysymyksiä vielä uudelleen. Ihan en ymmärtänyt, missä ongelmat ovat. Jos sanotte, että on 10 miljardia tässä korissa, niin sitten sanoin, että se on ihan normaalia. Teidän täytyy laskea normaali hanke, se kestää aina kolme neljä vuotta. Eli ensimmäisenä vuonna on näitä etumaksuja, sitten hanke etenee ja sitten kolmen neljä viiden aikana maksetaan säännöllisesti hankkeesta. Eli neljä tai viisi budjettia menee tähän hankkeeseen ja se on ihan normaalia ei näitä maksuja voida maksaa nopeammin, sehän on aivan hullua. Mehän maksamme näistä projektin etenemisistä ja tuloksista. En nyt sano, etteikö parantamisen varaa oli, mutta me olemme nyt ihan vielä plussan puolella ja tilintarkastustuomioistuinkaan ei meitä tästä ole moittinut. Sitten budjettiapu, se on erillistä keskustelua me kutsumme teidät seminaariin, jossa on mukana edustajia kumppanimaista, jotka kertovat, miten tämä budjettiapu toimii ja toimiiko se, ja että tämä nyt ei ole mitenkään ongelmallista. Emme nyt tietenkään jokaista euroa pysty seuraamaan, mutta tilintarkastustuomioistuimen kanssa on nyt katsottu, miten budjettiapua arvioidaan. Tilintarkastustuomioistuin on suostunut tähän ja tällä tavalla voimme näyttää tuloksia ja me kutsumme sitten näistä kumppanimaista valtiovarainministereitä Brysseliin ja he voivat sitten vielä selittää näitä asioita. Sitten tämä Trust-rahasto, sehän on vain yksi ylimääräinen väline. Se on osa tätä suunnitelmaa, josta sovittiin Valletassa afrikkalaisten kanssa jotta globaalisti pystytään vastaamaan pakolaiskriisiin Afrikassa. Eli kyse ei ole siitä, että meillä olisi näitä pakolaisongelmia, joita käsitellään ainoastaan kehitysrahastolla, vaan Valletassa sovittiin tästä toimintasuunnitelmasta. Ja yksi näistä toimista on se, että perustetaan lisärahasto. Ja se täytyy nyt nähdä näin. Näissä maissa ohjelmoidaan asioita, joita siellä vaaditaan. Eli siellä on ammattikoulutusta, talouskoulutusta, erityisesti maatalouden alalla energiaa, jotta ihmisillä on pohja taloudelliseen toimintaan. Eli ohjelmoinnissa jo tähdätään siihen, joka liittyy maahanmuuton ja pakolaisuuden syihin – Eli ei voida sanoa, että yhdessä, jossa kaikki pitää tehdä eri tavalla. Ja olen kiitollinen ajalla sen siitä, että hän viittasi tähän kehitysapu ja kumppanimaiden auttaminen on pitkäaikainen tehtävä. Ja tämä Trust Fund on nyt olemassa, koska me olemme sitoutuneet vielä kohdennetummin puuttua tiettyihin maahanmuuton syihin. Ja kyse on monissa maissa turvallisuuden puutteesta – siellä on ongelmia esimerkiksi rajavalvonnassa, väestön rekisteröinnissä, mutta myöskin työpaikan hankinnassa on ongelmia. Sehän johtaa hyvin paljon maahanmuuttoon. Eli tämä rahasto on nopea ja väliaikainen vastaus ongelmiin, joita tällä hetkellä käsitellään päivittäin. Ja meidän on reagoitava tähän ja osoitettava, että myöskin eurooppalaisen kehitysrahaston avulla voimme toimia nopeasti – ilman, että kyseenalaistetaan pitkäaikaisia kehitysyhteistyön tavoitteita. Sitten vielä esittelijän esiin ottama asia, eli nämä valtuuskuntien toimittamat tiedot. No haluan nyt tehdä hyvin selväksi, että vihreät, keltaiset ja punaiset valot näillä aloilla eivät ole samanlaisia kuin liikennevaloissa. Jos ajaa keltaista tai punaista valoa vastaan liikennevaloissa, niin sitten ei enää peruuttaa ja vahinkoina tapahtunut ja joutuu maksamaan sakon. Mutta sitten jos annetaan punaista tai keltaista valoa näille hankkeille, niin se ei tarkoita, että ne ovat menossa pieleen, vaan että siellä tarvitaan oikaisevia toimenpiteitä, jotta hanke saadaan taas oikeille raiteille. Eli tässä täytyy nyt tehdä ero näiden vihreiden, keltaisten ja punaisten valojen välille. Ne ovat hallintoväline, esittelijä on tämänkin jo huomannut. Ja tämä on juuri se syy, että jos jossain hankkeessa on jotain ongelmia, niin ne täytyy oikaista. Eli tämä ei ole siis sama kuin liikennevaloissa, koska silloinhan vahinko on tapahtunut eikä sitä voi enää peruuttaa. Ja tässä ei ole samasta asiasta kysymys. No ajalalle jo vastasinkin. Eli meidän tehtävämme on pitkäaikainen. Meidän täytyy puuttua näihin maahanmuuton ja pakolaisuuden perussyihin. Meidän täytyy eurooppalaisille osoittaa, että paikan päälle kehitysmaissa meillä on myöskin toimintaa. Ja sitten siellä kehitysrahasto ja kotonun sopimus. Tänä kesänä komissio ehdottaa neuvottelumandaattia jäsenvaltioille. Tästä tehtiin luonnos talvella ja komissio haluaa ehdottaa neuvottelumandaattia ja sitten katsotaan, ovatko jäsenvaltiot valmiita myöntämään mandaatin ja jos näin käy, niin sitten 2017-2018 neuvottelemme mahdollisesta jatkosopimuksesta. No, kehitysrahastokysymys tietysti osittain liittyy tähän mutta täytyy muistaa, että Euroopan kehitysrahastossa on etuja. Mehän tiedämme, että sillä ei ole mitään parlamentista valvontaa, ja me olemme sanoneet, että ennen vuotta 2020, riippumatta siitä, onko uusi kotonnusopimus vai ei, niin siis on mahdollista, että uusi sopimus saadaan budjetoitua kehitysrahaston. Ja sitten tämä Afrikan rauhanväline, se saa rahoitusta noin kolmanneksen Euroopan unionista, eli kehitysrahastosta, ja sitten YKsta tulee rahoitusta ja Yhdysvalloilta. Tiedän, että tästä nyt on keskusteltu, eli onko kehitysrahasto oikea rahoituslähde. EU-budjetistahan tällaista rahoitusta ei voi myöntää, Eli meidän täytyy katsoa tätä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Nämä asiat täytyy jättää budjetin ulkopuolelle. Mutta sitten vielä nämä pakolaisuuden syyt. Eli miksi tuemme näitä toimia Somaliassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja nyt myöskin Sahelin alueella, jossa Boko Haram toimii. Ei kun kyse on näistä pakolaisista. Sieltähän tulee ihmisiä niistä maista, joissa ei ole turvallisuutta eikä rauhaa. Ja siksi me haluamme torjua näitä pakolaisuuden syitä, jos me saamme aikaa rauhaa näihin maihin. Ja Somaliassahan Al-Shabaab on saatu jo kukistettua. Ja Aus Somaliasta näitä pakolaisia ei tule enää yhtä paljon. Ja tästä syystä toimimme myöskin Keski-Afrikan tasavallassa. Ja nyt olemme Sohelin alueella, jolla Boko Haram toimii. Jos löydätte muita rahoituslähteitä, niin olemme kiitollisia, mutta jos muita lähteitä ei ole, niin velvollisuutemme on käyttää välinettä, joka meillä on. Jos voitte vakuuttaa jäsenvaltiot näistä asioista, niin olisimme teille kiitollisia. Ja en nyt ymmärrä, mitä tietoja haluatte nähdä. Jos ei ole onnistunut, niin varmistamme sen, että ensikerralaisista on onnistuu paremmin. Kiitos. Kiitoksia. Eli tämä tietokysymys oli yksinkertainen. Pyysimme, että saisimme tiedon edunsaajista, ihan paperiasiakirjan, jossa maakohtaisesti on sitten eritelty nämä. Ja toisissa asiakirjoissa oli sitten kyse summista, jotka myönnettiin ilman tarjouskilpailuja, ja siellä ei ollut mitään lajittelua. Se oli hyvin pitkä asiakirja. Siellä oli valtavasti edunsaajia, ja olisi ollut tärkeää, että myöskin ne olisi jaoteltu. Eli tämä maakohtainen lista oli tärkeä, mutta olisin halunnut myöskin, että luokitellaan nämä edunsaajat – jos tämä saataisiin Excel-asiakirjana käyttöömme, ja sehän on olemassa Excel-asiakirjana, niin sitten itse voisimme katsoa, mitä teemme sillä. Olisin voinut kopioida sen, kuinka paljon suuria, keskisuuria ja pieniä tukea on myönnetty. Ja, ja minä olen rasittanut teitä monta kertaa näille asioille ja nyt todellakin haluaisin nämä tiedot käyttööni. Koska jossain vaiheessa meidän täytyy päästä eteenpäin tässä asiassa. Eli siksi olisi ihan reilua, jos saisimme nämä tiedot Excel-muodossa. No sitten tämä 10 miljardia maksamattomia laskuja ja sitten tämä Sahelin rahasto 1,8 miljardia. Eli nämä maksamattomat summat, niin tämä selitys ei mennyt ihan läpi. No, Zeller halusi vielä puheenvuoron. Fluchtursachen bekämpfen. Niin pakolaisuuden syyllinen torjuminen. Ne maat, joissa tässä nyt on kyse, Keski-Afrikka erityisesti – Nythän tilanne on se, että sieltä tulee pakolaisia, jo miljoonia ihmisiä, ja syyt liittyvät politiikkaan ja talouteen kyseisessä valtiossa. Ja kyse ei ole samasta pakolaisuudesta, jota tapahtuu lähi tai Välimeren yli. Se liittyy siihen, että siinä välissä on Sahara, ja ihmiset ovat ihan köyhiä pystyäkseen maksamaan ihmissalakuljettajille. Ja Libyan rannikolla on 200 000 ihmistä jo odottamassa, että Välimeren talvimyrskyt loppuvat ja sitten he voivat tulla Eurooppaan. Ja sitten Eritrea. Millaista apua sinne voidaan antaa, jos siellä on diktatuuri? Ja ihmisten elämästä on tehty helvettiä ja heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä maasta. Ja Burundissa kuvittelimme, että siellä olisi jonkinlaista vakautta. Ja yhtäkkiä tilanneet ovat muuttuneet niin paljon, että ainakin 250 000 ihmistä on lähtenyt maasta. Ja Chadista on kuultu, että hallitus on vienyt viljelijöiltä maita ja EU on ollut tässä apuna ja maat on sitten annettu suurinvestoijille. Eli näillä kehitysrahoilla emme pysty toimimaan, ellei siinä tukena ole järkevää Afrikan ulkopolitiikkaa, joka on yhteistä kaikille jäsenvaltioille ja sen toimielimille – Jos järkevää ratkaisua ei nyt löydy, niin sitten afrikkalaisten pakolaisten edessä olemme yhtä avuttomia kuin ennenkin. Kiitos. Niin. Hän kyllä tukee hän kehitysapua, ei siinä mitään. Seuraavaksi Ines. Niin, onneksi rouva puheenjohtaja sanoi, tuon tuossa viimeiseksi. Ehkä tässä olisi muuten tullut aikamoinen sekannus. Emme ole pelkästään täällä me kuuntelemassa, vaan muuallakin tätä vielä kuunnellaan. Haluaisin kiittää näistä tiedoista ja osaltaan myös pyytää anteeksi, koska kun puhutaan tästä kiireellisestä asiasta, niin tunnustan, että tässä on pitää nyt yrittää löytää malleja, joilla auttaa auttaa afrikkalaisväestöä ja samalla varmistaa rajat. Joten kyllä tämä, tämän vuoksi tämä on myös tuotu kiireellisenä asiana esille. Haluaisin kiittää komissiota kaikista annetuista tiedoista. Ja otin, otin huomioon tässä Rova Hoffmanin huolenaiheet myöskin. Kun ajatellaan tätä uutta sopimusta, niin olisimme iloisia, jos komissio nyt ottaisi huomioon talousarviotarpeet. Samaan aikaan voidaan käydä neuvotteluja uudesta kotonuu-sopimuksesta tai sen seuraajasta ja talousarviosta. Ja meidän täytyy hyväksyä osa tätä etenemisreittiä. Ja meidän täytyy miettiä, miten avoimella tavalla voidaan rahoittaa yhteistyötä ja miten voidaan saada aikaiseksi todellista eurooppalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sitten tietojen käytöstä. No, jos mahdollista, niin minun mielestäni olisi hyvä, ja suosittelen tätä kyllä teilläkin, koska me näimme, mitä Rova Kreslen työn osalta tapahtui. No, olisi hyvä, että saisimme ehdotuksen teiltä tästä edunsaajien listasta, luettelosta, niin, että siinä käytettäisiin jotain kriteerejä, eikä tämä olisi pelkästään tämmöinen leikkiluettelo, jossa pelataan punaisilla tai keltaisilla varoilla. Tähän liittyy lähestulkoon puolet näistä EUn kehitysyhteistyövaroista. Tämä yksinkertaistaminen on tärkeä yksinkertaistamisesta kuitenkin voi tulla myös manipulaatiota. Ja näin ollen minä todella ehdottaisin, että annatte meille edunsaaja luettelot, ei pelkästään maa, kohtaisesti, vaan myös eri kriteerien mukaisesti. Myös niin, että me itse voimme myös niitä täällä manipuloida. Niitä täytyy kuitenkin heijastella todellisuutta ja minä pyydän tätä henkilökohtaisesti teiltä nyt. Meidän pitää ehkä sitten vielä sopia, mitä kriteere- millä kriteereillä näitä ää, edunsaajaluetteloita voidaan tehdä niin, että tässä ei tulisi turhaa manipulointia. No niin, sitten komission olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kuin Seller. Meillä pitäisi olla johdonmukaisempaa Afrikka-politiikkaa, mutta se on tietysti aihe, josta parlamentti puhuu. Ensi vuonna on taas EUn Afrikan huippukokous, sellainen on kolmen vuoden välein, ja valmistelut huippukokoukseen käsittää kaikki nämä aiheet. Eli miten voidaan paremmin tehdä yhteistyötä Afrikan kanssa. Ja sitten tällaisia huippukokouksia ei ole muiden mantereiden kanssa, eli tässä on vielä paljon tekemistä. Ja kehitys tuki on vain yksi apu, yksi tapa auttaa Afrikkaa. Meillä on myöskin tärkeitä kauppaneuvotteluita afrikkalaisten kanssa. Meillä on pitkäaikaisia taloussopimuksia solmittu afrikkalaisten kanssa ja sitten on monia muita alueita. Ja olen vain samaa mieltä. Ja mitä tulee sitten näistä maakohtaisista kysymyksistä? Meillähän on poliittista vuoropuhelua ja Burundin kanssa, ja tämähän on yksi kotonun sopimuksen eduista, eli Burundin kanssa on keskusteltu ja sanomme, että emme hyväksy kaikkea, mitä siellä tehdään. Ja kehitystuki lakkautetaan, mutta ainoastaan siltä osin, kuin se menee hallitukselle. Kansalaisethan kärsivät tilanteesta, mutta me olemme keskeyttäneet yhteistyön hallituksen kanssa ja tätä purundilaiset eivät ole oso, oso, odottaneet. Eli tämä on yksi tapa toimia. Ja onneksi monet näistä pakolaisista eivät tule Eurooppaan, useimmat jäävät alueelle. Ja ja kun ajatellaan humanitaarista apua ja rahoitusapua, niin tämä on tärkeää, koska me, meidän täytyy auttaa niitä naapurimaita ottamaan vastaan näitä satoja tuhansia burundilaisia ja keskiafrikkalaisia, jotka ovat menneet naapurimaihin ja elävät hyvin hankalissa olosuhteissa. Tämäkin on meille tärkeä tehtävä. Eritrea. Tästä keskusteltiin pitkään. Tehän tiedätte, että Saksassahan on nyt päätetty sijoittaa Eritreaan samoin Suomessa. Ja jos meillä on hallitus, joka ei halua tehdä yhteistyötä, mutta niin kuitenkin voi yrittää sitten parantaa kansalaisten elinolosuhteita ja me tiedämme, miksi ihmiset eivät jää paikalle ja meidän täytyy nyt puuttua kohdennetusti näihin syihin. Ja hallitus osittain on valmis tekemään yhteistyötä ja voimme tätä yrittää. Tiedämme, että tähän liittyy muitakin seikkoja, ihmisoikeuksia ja muita, mutta tätähän eurooppalaiset meiltä odottavat. Eli jos meidän täytyy tehdä jotain, jota erittäin kaikki eivät tule Eurooppaan, niin silloin meidän täytyy tehdä tiettyjä päätöksiä ja ottaa tiettyjä riskejä. Tietysti voidaan sanoa, että he ovat kaikki pahoja, emme tee mitään ja jätämme ihmiset sitten kokeilemaan onnean Välimeren kautta, niin se on hankala päätös. Ja sitten tietojen valvonta. Eli meidän täytyy varmistaa se, että ensi kerralla se sujuu sitten hiukan paremmin. Kiitos. Kiitos sitten vielä esittelijä. Ja danke. Kiitoksia. Tilanne, jossa nyt olemme sekä lyhyet että pitkällä aikavälillä – niin meidän täytyy jatkaa avun antamista. Ja nyt kun kuulin, että lyhytaikainen kehitysapu ei auta pakolaisongelmaan, niin minä näen asian hiukan eri tavalla. Mutta myöskin pitkäaikaisesti meidän täytyy nyt aloittaa ihmiset lähtevät Afrikassa matkaan vaikka sinne on investoitu. Eli kukaan ei vastusta sitä, että sinne annetaan kehitysapua, ja meidän täytyy mahdollistaa ihmisten elämä tällä alueella, jotta heidän ei sitten pakko ole lähteä pakolaisiksi. Eli meidän täytyy miettiä tätä, olemmeko toimineet oikein vai emme. Ja minäkin kannatan pitkäaikaista tukea on, mutta mehän aloitamme vasta nyt, koska muuten, millä tavalla muuten tämä pitkä, pitkän aikavälin toiminta onnistuu. No en nyt ole kovin innoissani tästä suorasta budjettiavusta ja komissiolle haluaisin sanoa, että tämä suora budjettuki on hyvä, mutta sitten parlamentissa pitää kerrasta konferenssia, jotta ymmärtää näitä asioita. Ja varmasti ymmärrän tämän monissa kysymyksissä, mikä on järkevää, mutta tässä on nyt aika isoja kysymysmerkkejä kuitenkin, koska varat, joita täällä annetaan, niitä pitää pystytä seuraamaan ja näin ei aina ole. Ja siksi täytyy sanoa, että kun meillä on näitä kansalaisjärjestöjä, niin meidän täytyy katsoa, millä tavalla he pystyvät käyttämään näitä varoja. Ja siitä pitää vielä keskustella. Tämä on tärkeää. Mietintö me kaikki kannatamme kehitystukea. Tästä on turha polemisoida, siitä ei ole mitään hyötyä, ja me kaikki kannatamme sitä, että ihmiset pystyvät elämään inhimillisissä olosuhteissa ja me voimme siihen osittain vaikuttaa. Eli siinä kaikki. Kiitoksia. Esityslista on nyt käsitelty. Seuraava kokous on 29. helmikuuta maanantaina kello 15. Hauskaa illan jatkoa. Kokous päättyy.